Liebe Kollegen, liebe Kollegen, wir beginnen. Grüße Sie auch heute Morgen wieder. Hyvät kollegat, aloitetaanpa. Toivotan teidät tervetulleeksi myös tänä aamuna. Meillä on joitain esityslistan kohtia vielä käsittelemättä. Kollega Susan Wagnerin kohta energiainfrastruktuurien painopisteet vuodelle 2020 ja sen jälkeen. Eilen järjestimme tästä erittäin kiinnostavan kuulemistilaisuuden. Ja nyt antaisin ensin Susan Wagnerille puheenvuoron, että hän voi alustaa keskustelun. Olkaa hyvä. Hyvää huomenta. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää huomenta kaikille kollegoille, jotka ovat täällä paikalla. Ei varmaankaan ole tarpeen sanoa, että, tämä asia, joka meillä on käsiteltävänä, se oli tärkeä silloin, kun tässä valiokunnassa päätet, saatiin tämä asia käsiteltäväksi mietinnön muodossa. Niin nyt tässä tilanteessa, kun Japanissa on tapahtunut katastrofi, niin tämä asia on entistäkin tärkeämpi. Olemme todella tilanteessa, jossa Euroopan on löydettävä vastauksia tähän katastrofaalisen tilanteeseen. Niiden vastausten on oltava täysin selkeitä ja jämäköitä. Tälle on mietintö jo jaettu ja se on käännetty kaikille kielille ja olette voineet havaita, että kyseessä ei ole se, että ratkaistaisiin kaikki energia-alan ongelmat jotain on esitetty tai jotka voivat herättää. Uskon, että tässä mietinnössä olisi keskityttävä tiettyjen kysymysten analysointiin. Kaikkia asioita ei tässä voida käsitellä. Meidän tehtävänämme on nyt määritellä energiainfrastruktuurit. Tämä on mietinnönkin tavoitteena. Tavoitteena ei ole, kuten sanoin, käsitellä kokonaisuudessaan energiakysymyksiä Euroopassa, vaan tarkoituksena on keskittyä niihin kysymyksiin, jotka johtuvat ähm, energiainfrastruktuurin äh, rakentamisesta, niin että saamme yhdennetyn eurooppalaisen verkoston. Ulkopuolelle jää paljon asioita, kuten se, että tämä äh, energia, mm, energimix on jäsenvaltioiden valtuuksiin kuuluva asia. Tämä voi tietenkin joitakin miellyttää enemmän tai joitakin vähemmän. Minua mm, vähän niin ja näin, mutta näin kuitenkin perussopimuksessa sanotaan ja me pidämme siitä kiinni. Kun keskustelu on nyt näin kohdennettu ja mietinnön tarkoitus on määritelty, niin haluan sanoa, että tässä mietinnössä pyritään korostamaan sitä, että uudistetaan energiainfrastruktuureja ja vältetään kansallista pirstoutumista, edistetään uudistavien energialähteiden käyttöä ja edistetään energiatehokkuutta ja energian säästämistä taaten energiatoimitus varmuuden ja e- korostaen erityisesti niitä jäsenvaltioita, jotka ovat riippuvaisia yhdestä ainoasta energian toimittajasta. Pyrimme samalla myös pääsemään eroon niin sanotuista energiasaarekkeista. Tällaisten infrastruktuurien kehittäminen, tällaisen verkoston ja yhteenliittymisten ja verkoston rakentaminen on välttämätöntä, jotta voidaan toteuttaa solidaarisuutta jäsenvaltioiden välillä. Se on myös sen perussopimusten määräys. Mietinnössä korostetaan myös sitä, että olisi asianmukaisesti ja täydellisesti toteutettava olemassa olevaa lainsäädäntöä. Aina kun tällaisia mietintöjä laaditaan, usein unohdamme, että meillä on olemassa säädöskehys, kehys, jolla on pitkät perinteet Euroopan unionissa. Meillä on erittäin tärkeää, että se lainsäädäntö, eurooppalainen lainsäädäntö, josta on keskusteltu ja jotka on toimielimissä hyväksytty, ja tässä viitan erityisesti kolmanteen energiapakettiin ja muihin säädöksiin, että nämä kaikki toteutetaan ja pannaan täydellisesti. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Lisäksi on hyvin keskeistä, ja tässä tätä korostetaan myös tässä mietinnössä, korostetaan energiapolitiikan, ilmastopolitiikan ja muiden tavoitteiden johdonmukaisuutta – tavoitteiden, joihin Euroopan unioni pyrkii toiminnallaan. Viitan tässä muun muassa liikenne- ja viestintäpolitiikkaan. Kaikki nämä politiikan alat on koottava yhteen ja niin, niiden kautta on annettava kokonaisvaltainen näkemys tilanteesta. Minusta tämä tuntuu hyvin tärkeältä. Mietinnössä korostetaan myös sitä, kuinka tärkeää on energiatehokkuus ja energian säästö. Me, me riipumme energiasta, jota tuodaan ulkopuolelta. Energian säästö ja energian tehokkuus ovat todella avainasemassa, koska tämän takanahan on myös energian kysynnän suuntaaminen, kansalaisten energian kysynnän suuntaaminen. Ja se taas vaikuttaa siihen, millaisia infrastruktuureja, investointeja infrastruktuureihin täällä suunnittelemme. Kysyntä on ja kysyntämalli liittyy energian säästöön ja se on hyvin keskeistä, että me tietäisimme, mitä pitäisi tehdä, millaisia infrastruktuureja me todella tarvitsemme. Tätä kautta pääsemme seuraavaan kohtaan jota käsitellään mietintöluonnoksessa. Se koskee älykkäiden verkkojen kehittämistä. Meillä oli täällä eilen asiantuntijoiden kuulemistilaisuus ja pyst- meillä oli mahdollisuus käsitellä tätäkin asiaa mietintöluonnoksessa. Käsitellään niitä ajatuksia, joista eilen kuulimme kutsuvieraitamme. Älykkäiden verkkojen kehittäminen liittyy myös toiseen seikkaan, jota korostimme nimittäin näihin älykkäisiin kaupunkeihin. Tämä on erittäin tärkeä näkökohta. Usein se vähän unohdetaan ja jätetään syrjään. On muistettava se, että energiapolitiikkaan kuuluu monia toimijoita, monia poliittisia tahoja – Euroopan unioni tietenkin on yksi niistä, jäsenvaltiot myös, ne muistamme jatkuvasti, mutta mukana ovat myös eurooppalaiset alueet ja erityisesti kunnat. Energian säästöpolitiikka onnist- ei voi onnistua ilman kaupunginjohtajien ja kuntien osallistumista, niin niiden on valistettava kansalaisia ja saatava kansalaiset säästämään energiaa kunnat ovat todella ne tärkeimmät ja ensimmäiset poliittiset toimijat, joiden on kannustettava monilla tavoin energiansäästöön. Ja tämä todella liittyy esimerkiksi liity, liikenne- ja viestintäpolitiikkaan. On siis kehitettävä älykkäitä verkkoja ja älykkäitä kaupunkeja. Ja tähän tarvitaan aivan ehdottomasti ja välttämättömästi paikallisia viranomaisia yhteistyöhön. Koko tämän mietintön luonnoksen taustalla häilyy myös energiainfrastruktuurien hajaitettu hallinto verrattuna aikaisempaan keskitettyyn sähkön tuotantoon. Nyt pyritään siihen, että tämän, tietenkin tämä keskittäminen on monilla energiatuotannon aloilla välttämätöntä, mutta sen rinnalla olisi pyrittävä hajautettuun hallintoon joka tekee kuluttajistakin ikään kuin energia-alan toimijoita eh, omalta osaltaan. Tämä liittyy hyvin tiiviisti näihin älykkäisiin kaupunkeihin niin, että voimme todella täytäntöön panna energiatehokkuus- ja energiasäästöpolitiikkoja. Mietintöluonnos käsittää käsittelee muitakin asioita. Olette havainneet, että siellä on erilaisia kriteerejä kohdissa 24 25. Täällä on näitä kriteerejä perusteita, joita olemme maininneet, jotka niillä koskevat sitä, kuinka valitaan kaikkein tärkeimmät ja merkittävimmät hankkeet. En nyt tässä luettele niitä yksitellen, koska ne ovat täällä kyllä aivan selvästi esiin tuotuina mietintöluonnoksessa, mutta haluaisin äh, todeta kollegoille, että tämä asia, joka on hyvin arkaluontoinen ja tärkeä tässä mietinnössä, on sellainen, että minusta olisi mukavaa, että ne aloitteet, joita voimme tehdä näiden kriteerien osalta, minä tulen suhtautumaan näihin myönteisesti. Me olemme laatineet tähän joitakin hankkeita, Euroopan edunmukaiset hankkeet, energiatoimitusvarmuus, ympäristökysymykset, energiasarkeiden välttäminen ja eh, uudistuvat energiat ja ympäristövaikutukset, yleinen etu ja niin edelleen. Mutta tämä kohta, joka on todella hyvin merkittävä tässä mietinnössä, jos teillä on täsmennyksen, se on vain hyvä. Että todella kutsun ja pyydän teitä tekemään yhteistyötä niin, että saamme tätä vielä hiottua paremmaksi. Luvista koskien hankkeiden aloittamista. Mehän eilen kuulimme kahta asiantuntijaa, jotka puhuivat tästä asiasta. Olin oikein tyytyväinen, kun kuulin asioista, jotka olivatkin ne mukana tässä mietintön luonnoksessa. Yleisesti ottaen me kannattamme menettelyjen keventämistä Euroopassa ja, ja tämän menettelyjen nopeuttamisen sisällä. Sehän on hyvin tärkeää niin, että hankkeet saadaan nopeammin toteutettua. Niin tähän liittyy myös tämä keskitetty palvelu yhden luukun periaate niin, että hallintoviranomaisilla kaikilla tasoilla on, on helpompi tässä asiassa toimia. Kansalaisten osallistuminen on tärkeää. Se on oltava mukana hankkeiden alkuvaiheesta asti. Sitä ei pidä lykätä hankkeiden alun jälkeen ollenkaan, vaan, vaan kansalaiset olisi oltava mukana alusta asti niin, että saadaan kansalaisten tukihankkeille. Ja on tärkeää, että sitä haetaan jo aivan alkumetreiltä alkaen, vaikka hanke olekaan vielä kypsä ja vaikka vielä on teknisiä vaihtoehtojakin pöydällä. On erittäin tärkeää toimia näin ja saada kansalaisten luottamushankkeiden taakse. Se on aivan keskeistä, koska kansalaisethan on, kansalaisilla on myös kyky jumiuttaa hankkeiden eteneminen, niin kuin tiedämme. On myös kompensoitava taloudellisesti kansalaisia menetyksistä, ja tämä on tehtävä selväksi kansalaisille, on tehtävä selväksi, että kansalaiset eivät tule näistä kärsimään. Rahoituksesta eilen kuulemistilaisuudessa kuulimme ajatuksia, jotka ovat jo tässä mietintöluonnoksessa. Markkinat ovat keskeisessä roolissa hankkeiden toteutuksessa markkina-ajatus liittyy näihin ähm, avoimen tariffi mm, viranomaisen rooliin tarvitaan myös vakaat sääntelykehykset. Se on tärkeää investointien edistämisen kannalta. Yritykset, jotka toimivat tällä alalla, pyytävät erityisesti vakaata sääntelykehystä eikä niinkään julkista rahaa. He, he haluavat tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja lopuksi sitten julkisia rahavarojakin tarvitaan silloin, kun se on tarpeen julkisen edun nimissä ja kun sitä voidaan käyttää vipuna ja houkuttelemaan yksityisiä investointeja. Tämä mietintö todella oli tärkeä ja merkittävä jo silloin, kun työ aloitettiin, mutta nyt tässä tilanteessa ottaen huomioon se katastrofi, jota eilen täällä kuvailtiin aivan raamatulliseksi katastrofiksi Japanissa, niin se tekee tämän mietinnän entistäkin tärkeämmiksi. Infrastruktuurikudoksen luominen on aivan keskeistä, jotta voidaan edistää yhteistä energiapolitiikkaa, ja tämä on tavoite, joka nyt näyttäytyy tarpeellisempana kuin koskaan. Hyvät kollegat ja ystävät, Olemme nyt ikään kuin historian tien risteyksessä. Meidän on nyt osattava valita oikea tie. Se on meidän haasteemme. Lopuksi haluaisin vielä kerran kiittää muita, esi- muita esittelijöitä heidän tekemistään panoksista, kun laadin tätä mietintön luonnosta. Haluan kiittää myös muita jäseniä jotka ovat tarjonneet minulle ratkaisuja ja tuoneet ajatuksia. Suuret kiitokset puheenjohtaja. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset teille, kollega. Minulla on tällä jo 13 puheenvuoropyyntöä ja kello 10 siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, muuten emme saa asioita käsiteltyä. Eli puheaika kaksi minuuttia per puhuja. Muuten tämä ei onnistu. Kiitoksia. Ja nyt äh, herra Karins, äh, ensimmäinen varjoesittelijä. Olkaa hyvä. Eh, thank you colleagues, of course. Thank Kiitoksia kollegat ja tietenkin kiitoksia esittelijälle. On mielenkiintoista keskustella tästä nyt päivää eh, ennen kuin asetamme tarkistukset. Minulla on monia tarkistuksia esitettävänä, kuten monilla muillakin, mutta nämä tarkistukset eivät nyt ehdota muutoksia tähän mietintöön, vaan tarkennuksia. Yksi asia, jonka haluaisin tuoda esiin, jonka huomasin eilen kuulemistilaisuudessa, jossa monet olivat läsnä, on se, että asiantuntijat, jotka puhuivat, kukaan heistä ei käsitellyt tiettyä asiaa, joka mielestäni on tärkeä, eli yhtenäismarkkinoita. Tämä on todellakin se syy, miksi Eurooppa haluaa luoda yhteisen energiaverkoston tämän yhteisen markkinan vuoksi ja kuluttajien hyödyksi. Ja tämän vuoksi yritykset voivat kiinnostua investoinneista tällä alalla. Eli erät tarkistukset, joita esitän, tuovat näitä asioita enemmän esiin en sano, että niitä ei ole mukana tässä mietinnössä, mutta haluaisin saada ne enemmän esiin etulinjalle niin, että kun komissio käsittelee tätä mietintöä, tämä ajatus säilyy koko projektin ajan selvänä päämääränä. Jos menen enemmän yksityiskohtiin, siihen menee yli kaksi minuuttia, joten käsittelemme niitä myöhemmin. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Rova Riera Madurel. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluan vielä kerran herra Susa Wagneria onnitella hänen tekemästään työstä ja kiittää tästä hyvin kattavasta puheenvuorosta. Toteaisin, että minun poliittinen ryhmäni periaatteessa tukee kaikkia hänen ehdotuksiaan ja toteaisin myös, että olen hänen kanssaan samaa mieltä hänen äh, puheenvuoronsa äh, alkupuolella toteamastaan asian merkityksestä sitä, että tämä asia on kyllä äärimmäisen tärkeä, varsinkin nyt näinä aikoina, mitä tällä hetkellä elämme. Ja tässä nyt todella ehkä voisin hiukan kuvailla sitä, mihin suuntaan ryhmäni tarkistukset ovat menossa. Kukaan ei varmaankaan ylläty sitä, että erityisesti haluamme tarkistuksissamme korostaa tätä 10 prosentin yhteensopivuus tavoitetta, sen sitovuutta ja muitakin tavoitteita, jotka liittyvät äh, tähän 2020-2020 äh, päästöjen vähentämiseen, äh, uusiutuvien luonnonvarojen ja tehokkuuden lisäämiseen. Ja mitä tulee näihin tuleviin suunnitteluohjelmiin, tämä on kyllä koko Euroopan etujen mukaista, mutta mutta nyt aivan viime kesäkuun jälkeen jo olemme voineet todeta ja eilenkin vielä meille vahvistettiin joku näistä kuulemistilaisuuden asiantuntijasta totesi, että tällainen Euroopan laajuinen, eurooppalainen visio jotenkin puuttuu. Tätä mielestäni tulisi vahvistaa. Ehkäpä komissio voisi saada merkittävämmän roolin erityisesti tämän 10 prosentin tavoitteen saavuttamisen valvonnan suhteen ja että voitaisiin puuttua asiaan, jos jäsenvaltiot eivät ole ryhtyneet toimiin. Tämän lisäksi voitaisiin katsoa erilaisia markkinoiden rahoitusmahdollisuuksia. Minun ryhmäni voi tukea tällaista hiiliveroa ja näitä erilaisia maksuja. Ja niin kuin komissiokin on todennut ja esittelijä on todennut, on hyvin tärkeää säilyttää infrastruktuuriparannusten välinen tai suhde tuleviin toimiimme. Ja lopetan ihan kohta. Tulemme myös tekemään tarkistuksen, jossa todetaan, että Euroopan parlamentti on hyvin sitoutunut hankkeisiin niin pohjoisessa kuin etelässäkin. Ja lopuksi toteaisin vielä, että varjoesittelijänä haluan todella kiittää esittelijä tästä mietinnöstä. Hän on äh, mielestäni tehnyt erinomaista työtä, hyvin tyylikkäästi valmistellut tämän tekstin. Me kaikki haluamme tehdä äh, työtä tämän erittäin hyvän mietinnön puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia ja seuraavaksi Rova Valian. Thank you, Chair. First of all, I want... Kiitoksia. Aluksi haluaisin onnitella herra Wagneria tästä erittäin kattavasta mietinnöstä ja haluaisin sanoa, että tuen hänen ehdotuksiaan täysin. Minulla olisi muutama sana sanottavana. Kun puhutaan infrastruktuuriinvestoinneista ja suunnittelusta, meidän pitää ainakin tarkastella asioita vuoteen 50 asti. Komissio on tehnyt tiekartan vuoteen 50 asti ja meidän pitää tarkistaa se, että meidän päämäärämme ovat nyt yhteen sopivia tämän 2050 kartan kanssa. Tämä on aina hiukan monimutkainen asia, sillä meidän pitää asettaa yhteen monet eri kilpailukykypäämäärät, jotka ovat joskus ristiriidassa keskenään. Toiseksi, mitä tulee rahoitusasiaan, minä olen edelleen sitä mieltä, että markkinoiden pitäisi ajaa investointeja, olla niiden johdossa ja yksityisen sektorin, ja sitten julkinen rahoitus voi olla paikallaan, jos yksityistä ensin on. Ja mitä tulee sitten näihin hankejoukkovelkakirjoihin, ne ovat mielestäni hyvin mielenkiintoinen ratkaisu. Niitä pitäisi harkita hyvin, sillä ne voisivat olla miljardien eurojen investointiinstrumentti, jota Eurooppa tarvitsee. Mitä tulee sitten uusien energiainfrastruktuurien omistajuuteen, yhtiöihin, ja niihin omistussuhteisiin, kun niiden omistussuhteet eivät ole läpinäkyviä tai julkisia. Parlamentin pitäisi asettaa tässä turvalausukkeita erityisesti, mitä tulee julkisen rahoitukseen pääsyyn. Uskoisin, että kriteerit, joita on määritelty Euroopan intressien kohdalla – tarvitsevat selvennystä. Meidän pitää varmistaa, että huoltovarmuus ja kasvavat kilpailukyvyt markkinoilla otetaan mukaan tässä julkisen rahoituksen kysymyksessä. Kiitoksia. Sitten herra Shadow. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijää tästä lähestymistavasta näistä, näissä olosuhteissa aivan lyhyesti on helpompi keskittyä näihin kielteisiin kuin myönteisiin seikkoihin, mutta haluaisin kuitenkin muistuttaa, että me tietenkin tuemme ja pidämme hyvin asianmukaisena tätä hierarkiaa, joka on mainittu koskien infrastruktuuria, ja tässähän aloitetaan energian säännöstä. Siellä on kaikkein vähiten riskejä tietenkin. Onnittelen näistä älykkäiden verkkojen korostamisesta ja tahdosta yhdentää paremmin uudistuvat energialähteet, erityisesti Pohjanmerellä. Tiedämme, että tämä on hyvin heikosti mukana kymmenenvuotissuunnitelmissa. Haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hiilivuoto on otettu mukaan silloin, kun yhteenliitettävyys toteutuu Euroopan unionin kolmansien maiden kanssa, niin hiilivuotovaara on todellinen ja olisi hyvä, että komissio tutkisi nopeasti nämä vaarat ja tarvittaessa tekisi ehdotuksia sitten viimeinen, mielestäni hyvin positiivinen asia koskee näitä, näitä Euroopan hankkeiden valintakriteerejä. Tämä on hyvä pohja työlle ja kun pyritään tunnistamaan näitä hankkeita, on tärkeää, että se avataan kaikille toimijoille. Tämä on erittäin, erittäin kiinnostava asia, mutta kielteisiä seikkoja liuskekaasusta puhutaan aina, vaikka kuitenkaan mitään, tänä päivänä ei ole olemassa mitään kestävää tapaa ottaa sitä käyttöön, niin se tuntuu epärealistiselta. Komissiota on tietenkin pyydettävä tutkimaan asiaa. Sitten hiilen sieppaus, kysymys, emme ole myöskään yhtä innostuneita tästä asiasta, mutta ajatus, että pyydetään erityisesti komissiolta katsausta CSSS-hankkeesta on, on kyllä kiinnostavaa. Sitten uudisuusista infrastruktuureista on tietenkin saatava nopeutusta tähän, mutta sen ei pidä koitua ympäristön vahingoksi. Usein on, on meidän olisi tarkkaan katsottava, milla, millaiset tekijät todella johtuvat näihin lykkäyksiin. Kiitoksia sitten herra Tsimanski. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni tämä on erittäin hyvä alku, erittäin hyvä lähtökohta parlamentin vastaukseksi komission tiedonantoon. Yksi asia, jota kuitenkin jään kaipaamaan, olisi ehkä eh, eriyttämisen korostaminen. Siis eh, kun haluamme julkisia rahoja käyttää, riittää investointeihin. Meidän tulisi olla äärimmäisen varovaisia ja ainoastaan investoida siinä tapauksessa, että näiden menojen taustalla on todella julkinen etu ja lisäarvoa Euroopalle. Lisäarvoa, jota markkinat eivät pysty luomaan juuri tämän diversifikaation osalta. Eli toteaisin, että myös lähteiden osalta ja reittien osalta tulisi pyrkiä eriyttämiseen. Ähm, ihan objektiivisesti tulisi ehkä katsoa, mitä investointeja varten yhteisrahoitusta tarvitaan. Mielestäni tähän tulisi pyrkiä. Tämä on hyvin tärkeä kriteeri. Kiitoksia. Ja nyt seuraavaksi herra Görg. Én is gratulálni szeretnék a jelentéstevének a kiegyensúly. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää, koska hän on saanut aikaan hyvin tasapainoisen mietinnön. Tämä on hyvä merkki. Suuri osa niistä ajatuksista, joita eilen kuulemistilaisuudesta kuultiin, on jo mietintöluonnoksessa. Jos olisimme optimistit, ja voisimme sanoa, että näinä päivinä puhumme energiapolitiikan tulevaisuudesta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja sen tarvitsemista infrastruktuureista. Olemme tässä puhuneet näkökohdista, joita jotka eivät tähän asti ole vielä näkyneet käytännössä. Optimistisena voimme ajatella, että tulevaisuudessa tuloksiin kuitenkin päästään. Nyt haluaisin mennä käsittelemään mahdollisia tarkistuksia. Haluaisin erityisesti keskittyä Keski- ja Itä-Euroopan alueeseen, koska siellä olemme kärsineet eh, ongelmista, jotka johtuvat eh, takeiden puutteista energian toimituksissa. Tämä tilanne on korjattava. Emme saa myöskään unohtaa sitä, kuinka tärkeää on täytäntöönpanna sääntöjä. oikean lähestymistapa olisi se, että ennen kuin yhtään euroa käytetään infrastruktuurien rakentamiseksi, on täytäntöönpantava olemassa olevat säännökset ja käytettävä olemassa olevia infrastruktuureja asianmukaisesti. Tämän jälkeen, kuten Simaski sanoi, voimme käyttää varoja parantaaksemme infrastruktuureja. Sitten kolmas asia, lupakysymykset. Täällä on jo puhuttu siitä, kuinka paljon vaikeuksia näissä asioissa on. Siitä puhuttiin eilen. On aivan sietämätöntä, että monta kertaa kuluu kymmenen vuotta ennen kuin lupaa saadaan rajat ylittäville hankkeille. Lopuksi haluaisin vielä kommentoida, kommentoida rahoitusta. Rahaa tarvitaan paljon, sen tiedämme kaikki. Ja näemme, että Euroopan unioni ei voi kaikkia näitä kuluja kattaa, joten tarvitsemme markkinoita tueksi. Se tarkoittaa, että tarvitsemme innovoivia rahoitusvälineitä ja vakaat kehykset. Tässä kommenttina kiitoksia. Kiitoksia. Sitten herra Kiireke. Raport koncentruje się na założeniach, które mają być spełnione. mietintö keskittyy niihin oletuksiin, joita, jotka tulevat täytymään, on helppo ajatella, että ympäristö- ja kilpailukykyasiat ovat tärkeitä ja monet muutkin asiat, joita ei ole tässä listalla, mutta nämä olettamukset, niihin perustuen markkinavoimat tulevat ohjaamaan itseään yhteisölliseen energiainfrastruktuuriin. En usko, että näin tulee tapahtumaan. Ja vaikka niin tapahtuisikin, se ei ole paras mahdollinen ratkaisu, sillä se mitä me tarvitsemme tässä on visio, yhteinen projekti, yhteinen visio, jota me voimme ajaa. Minulla on myöskin monia yksityiskohtaisia huomautuksia. Ensinnäkin kohta viisi tässä strategisessa suunnitelmassa esittelijä varoittaa infrastruktuurin kehittämisestä Euroopan unionin ja kolmansien maiden välillä. Tätä mainittiin jo aikaisemminkin, mutta en ole samaa mieltä edellisen puhujan kanssa, sillä tämä voisi aiheuttaa hiilivuotoriskin tai pahentaa sitä. En ole, tiedä, olenko samaa mieltä tässä. En voi kuvitella, että eurooppalainen energiaverkosto olisi eristyksissä irrallaan muusta maailmasta. Tämä on aivan hullua. Ja nämä aspektit eivät ole VTOn kanssa samalla linjoilla. Meidän pitäisi lopettaa kauppa Kiinan kanssa kokonaan, jos näin olisi. Ja tässä ei ota huomioon myöskään erilaisia ilmastovyöhykkeitä tai aikavyöhykkeitä. Ja viimeiseksi energian siirto, tuulienergian siirto pohjoisesta etelään vaatii uusia verkostoja. Olen samaa mieltä tässä, mutta se ei kosketa vain Pohjamerta, mutta myöskin Itämerta, ja siitä puhuttiin eilen. Kiitoksia. Sitten Rauha Karvalio. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Susa Wagneria. Erittäin hyvä ja tärkeä mietintö. Luonnos Kaksi asiaa, jotka haluaisin ehkä lisätä. Yhtäältä Iberian niemimaan kaasuinfrastruktuurin parantaminen, että pyreneiden kautta saataisiin APG-kaasua viettyä. Meillä on seitsemän kaasuterminaalia Espanjassa ja olisi, Espanjassa Portugalissa ja olisi hyvin tärkeää saada tämä Kaakkois-Euroopan kulma mukaan verkkoon. Ja Tätä kapasiteettia tulisi parantaa ja samoin maanalaista varastointikapasiteettia huoltovarmuuden parantamiseksi koko Euroopan sisämarkkinoilla. Toinen asia, jota haluaisin korostaa, ehkä toisin esiin sen tarkistuksena, täällä on mainittu Haluaisin äh, tässä nostaa esiin ähm, syrjäiset saarialueet. Äh, Euroopallahan on seitsemän tuhatta tällaista. Meillä on paitsi Kanarian saaret, myös Ranskameren takaiset alueet ja niin edelleen. Niiden tilanne on hyvin eri tyyppinen energiainfrastruktuurin suhteen kuin mantereen, joten tämäkin voitaisiin ehkä nousta esiin. Kiitoksia. Muuten todella hyvä mietintö. Kiitoksia sitten herra Van Nistelrooy. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin äh, kiitän lämpimästi tästä mietintöluonnoksesta. Erinomainen ajankohta myöskin. Mehän olimme aiemmin jo päättäneet äh, äh, irrottaa verkot, hallinnon ja tuotannon toisistaan. Ja nyt todella tämä vastuu tulee saattaa myö- sanoista teoiksi. Täällä mielestäni aivan oikeita asioita on nostettu esiin eilen otettiin hyviä esimerkkejä esiin, esimerkiksi Saksa ja Alankomaat on nyt muuttanut tilannettaan hyvin nopeasti. Ja mitä tulee suuriin alueisiin, täällähän on puhuttu esimerkiksi Pohjan meren alueesta, luoteis-Euroopasta, joka on hyvin äh, Äh, herkässä tilanteessa, ajatellaan vaikkapa näitä tuulivoimalapuistoja, mutta juuri niiden äh, saattaminen käyttöön ja niin edelleen, niin tarvitsee, tai siinä vaaditaan kyllä tasapainoista lähestymistapaa. Sitten neljäs asia, jonka halusin, tai ei kun kolmas asia, jonka halusin nostaa esiin, ovat nämä hankekohtaiset obligaatiot. Minun mielestäni tämä tapahtuu erityisesti, eh, tai tämä kaikkein hankalin asia, ovat rajat. Rajat ovat ikään kuin menneisyyden arpia, raja-alueet, ja niillähän näitä ongelmia on. Eli ehkäpä jos eh, kansallisvaltiot eh, valitsevat hankekohtaiset obligaatiot käyttöön, niin miksei ne voisi koskea rajat ylittäviä hankkeita, koska näin voitaisiin puhua makroalueista. Esimerkiksi Pohjanmeri, Itämeri voivat olla tällaisia makroalueita. Tämä olisi mielestäni erittäin hyvä lähestymistapa saada tämä yhteistyö laajempiin puitteisiin. Kiitos. Fotikau. Kiitoksia sitten Rova Tikau. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä omalta osaltani haluaisin onnitella esittelijä Sosa Wagneria tästä hyvin tyhjentävästä esityksestä. Haluaisin korostaa älykkäiden verkkojen merkitystä. Haluaisin myös korostaa energiatehokkuutta. Minusta olisi parempi, että tässä heijasteltaisiin paremmin kaupunkialueiden verkostojen uudistamista koskien energiaverkostoja. Tässä tarkoitan erityisesti keskuslämmitysjärjestelmää suuressa osassa Eurooppaa, erityisesti uusissa jäsenvaltioissa verkosto on vanhentunut ja edellyttää suuria investointeja. Olisi myös hyvä, että, että energiasolidaarisuutta korostettaisiin enemmän. On myös tärkeää toimittaa energiaa kaikille EUn kansalaisille kohtuullisen hinnoin. Tämä on avainasemassa oleva tavoite EUssa. En oikein ymmärtänyt, mitä esittelijä halusi sanoa kohdassa viisi. Ehkä hän voisi vielä palata siihen. Minusta on myös tärkeää korostaa sitä, kuinka tärkeä on Mustanmeren alue ja eteläinen käytävä. Älykkäästä verkosta vielä haluaisin, että tässä paremmin otettaisiin huomioon sähköautot älykkäissä liikenneverkoissa ja älykkäissä energiantuotannossa tarvitaan hajauttamista alueelliselle tai paikalliselle tasolle. Älykkäistä kaupungeista ja energiatehokkuudesta puhuttaessa tätä, koko tätä osa-aluetta olisi vielä korostettava lisää. Sitten kohta 11. Minun käsittääkseni tässä ei pitäisi olla vuosi 2014, vaan 2013, niin että voimme paremmin valmistella tulevia rahoituspuitteita. Kiitoksia sitten kollega Vidal Quadras. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi, niin kuin muutkin kollegat, haluaisin professori Suusa Wagneria onnitella erinomaisesta työstä. Hän on todella saanut aikaan erinomaisen tuloksen, mikä ei ole ollenkaan helppoa. Eli tässä hän on yhdistänyt tasapainoisuuden ja kattavuuden. Ehkä joitain täydennyksiä tähän jo hyvin arvokkaaseen työhön voidaan vielä tehdä ja olenkin esitellyt tai tehnyt joukon tarkistuksia yhteydessä esittelijän. Olen siis ryhmäni varjoesittelijän Christian Karinssiin ystäväni tässä jatkuvasti yhteydessä. Nämä tarkistukset liittyvät kolmeen asiaan. Yhtäältä energiatehokkuuteen. Tässä korostan erityisesti sitä, että tämähän on ihan kilpailukyvyllekin erittäin hyvä markkinamahdollisuus. Näin voimme vähentää myös investointitarvetta. Energiatehokkuus voisi olla merkittävä muutoksen moottori ja verkostojemme parantaminen niin, että saisimme aikaan älykkäät verkostot erityisesti, kun energiajärjestelmässä uusiutuvien luonnonvarojen käyttö on kasvamaan päin. Sitten toinen äh, tarkistusryhmä liittyy eurooppalaisella tasolla kiinnostavien äh, hankkeiden valintakriteereihin. Ja kun Euroopan unioni nyt on niin kovin äh, heterogeeninen alue ja jossa olosuhteet äh, ja tarpeet ja edut energia-alalla ovat niin kovin monimaiset, moninaiset, niin tässä on todella äh, saatava aikaan sopimus tästä hyvin tärkeästä kysymyksestä, eli näistä valintakriteereistä hankkeiden osalla. Ja kolmas asia sitten lupa, lup, luvat ja lupamenettelyt. Minä olisin hiukan skeptinen sen suhteen, että meillä olisi tiukka määrä aika näille menettelyille tai niiden kestolle. En usko, että komissiokaan kovin paljon voi vaikuttaa jäsenvaltioiden hallintomenettelyjen muuttamiseen. Ja mielestäni ehkä realistisempaa olisi toimia niin, että kun tietty aika on kulunut vaikkapa viisi vuotta, että komissio käynnistäisi tutkimuksen, joka saattaisi sitten päättyä rikkomusmenettelyn 194 artiklan pohjalta. Mielestäni tämä ehkä olisi tapa, joka olisi pikemminkin oikeusjärjestelmämme mukainen. Joka tapauksessa haluan onnitella esittelijää ja olen luonnollisesti hänen käytettävissään, jotta voimme saattaa tämän työn menestyksekkääseen päätökseen kaikki yhdessä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia ja sitten Rova Pilar del Castillo. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin yhtyä näihin lämpimiin onnitteluihin esittelijälle. Hän on tuottanut meille todella kiinnostavan asiakirjan. Tämä on hyvä pohja, johon voidaan ottaa sitten vielä mukaan joitakin tarkistuksia, joita tullaan tekemään niin kuin kollega Karin sanoi niin että vielä täsmennetään joitakin kysymyksiä, mutta säilytetään esittelijän linja. Kun puhumme liikenneinfrastruktuureista, eh, korjaan energiainfrastruktuureista, puhumme kahden tyyppisestä infrastruktuurista. Yhtäältä liikenneinfrastruktuurista ja sitten jakeluverkoista. Kun puhumme jakeluverkoista ja siirtoverkoista, on otettava huomioon, että että teknologian kehittäminen menee käsikädessä liik- tekniikan kanssa, jos energia eh, siirretään eikä kuitenkaan voida optimoida mm, tätä tapaa olemassa olevan tekniikan avulla, niin ikään kuin menetämme eh, energian tehokkaasta käyttöä. Tämä johtaa vertaakin älykkäisiin verkkoihin, joita voidaan soveltaa lähinnä jakeluverkkoihin jotta voidaan ottaa mukaan uudistuvat energiat ja kehittää muun muassa sähköautoja ja parantaa energiatehokkuutta. Tämä kaikki edellyttää jakeluverkkoja, jotka ovat mahdollisimman pitkälle teknisesti kehittyneitä ja se tarkoittaa, että tarvitaan yhteistyötä informaatio- ja viestintätekniikan kanssa, koska sieltä saadaan se tekninen kehitys, joka auttaa tämän, tämän tyyppisen verkoston kehittymistä. Komissio on havainnut tämän ja se puhuu rinnakkaisesta kehityksestä liikenneinfrastruktuurin ja älykkäiden verkkojen smart gridsien välillä. Myös esittelijä on tämän tilanteen todennut, mutta minun mielestäni on vielä enemmän korostettava tätä, aivan kuten komissiokin tekee. Minun mielestäni voisimme vielä enemmän korostaa sitä. Minä tulen tekemään ja olen jo tehnytkin tarkistuksia, jotka koskevat suurten hankkeiden kehittämistä, niin voidaan analysoida niiden kustannushyötyjä ja liittyen niin älykkäitä verkkoja koskevaan lainsäädäntöön, jossa voidaan taata investoinnit ennen kuin vuonna 2011 ähm, päättyy. On myös muita kysymyksiä, jotka ovat mielestäni hyvin kiireellisiä, yhtä kiireellisiä kuin liikenneinfrastruktuurin kehittäminen. Suuret kiitokset ja onnittelut äh, rakkaalle kollegolle ja ystävälleni Sosa Wagnerille. Kiitoksia sitten herra Metsaaros. Wagner úr jelentése egy kiváló munka, Kiitos puheenjohtaja. Tämä on aivan erinomainen mietintö herra Suusa Wagnerilta. Ja kyllä on tunnustettava, että tämä mietintö on nyt tullut kriisin hetkellä, eh, jolloin tilanne muuttuu päivittäin. Japanin jälkeen monet jäsenvaltiot tulevat arvioimaan uudelleen energiapolitiikkansa ja myös meidän energiapolitiikkamme tulee olemaan tästä riippuvainen. Tietenkin meidän täytyy näin ollen katsoa tulevaisuuteen, ja tässä mietinnössä meidän tulee muotoilla juuri tulevaisuuden visioita. Kaasuinfrastruktuuri ei ole tässä mietinnössä saanut kovinkaan suurta painoarvoa ja minun mielestäni meidän tulisi vuoden 2008 kaasukriisistä ottaa oppia. Tuolloinhan, tai tuostahan myös Vidal Quadras puhui ja on puhunut ja tuolloin äh, niin kriisin aikoina tietenkin me aina aina äh, teemme parhaat mietintömme, eli ehkä voisimme nyt muistella tuota Viral Quadrasin tuolloista ta- äh, mietintöä kaasukriisin jäljiltä ja vedota niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät vielä osallistu tuon mietinnön äh, suositusten täytäntöönpanoon, että ne tämän tekisivät mahdollisimman pian. Keski- ja Itä-Euroopan valtiot ovat hyvin riippuvaisia Venäjän kaasutoimituksista maakaasutoimituksista ja niiden infrastruktuureja tulisi kehittää niin, että tämä riippuvaisuus voitaisiin välttää tulevaisuudessa. Kyllä tästä myönteisiä merkkejä on eh, etelä-pohjois-akselilla tiettyjä eh, yhteyksiä ja rajat ylittäviä yhteyksiä ollaan jo luomassa. Samoin Slovakian ja Unkarin välillä on tehty päätös tällaisen eh, yhteyden perustamisesta. Eli kyllähän tämä on edistystä. Yhteistyö työehdotuksia jäsenvaltioille tulisi mielestäni ottaa huomioon myös tässä mietinnössä. Kiitos. Hall. Kiitoksia sitten Rova Hall. Thank you. Um, I welcome very much. Kiitoksia. Tervehdin tätä mietintöä ilolla ja tuen sitä erittäin vahvasti. Tarkistukset, joita esitän, eivät halua muuttaa millään lailla tätä mietintöä. Haluaisin vain laajentaa muutamia aiheita. Erityisesti haluaisin puhua hiukan enemmän energiatehokkuudesta ja siitä, kuinka on tärkeää ajatella tätä hallintoa, kun ajattelemme energian toimitusta. Mielestäni on tärkeää korostaa ja alleviivata loppukäyttäjän ja kuluttajan hyötyä, jota hän saa. Meidän täytyy esimerkiksi varmistaa, että tällaiset älykkäät järjestelmät rakennuksissa ovat hyödyllisiä. Meidän pitää vastustaa niitä yrityksiä, jotka yrittävät saada nämä älykkäät mittarit pois tästä suunnitelmasta, jotta voisimme käyttää niiden tarjoamaa hyötyä, mutta tuen tätä mietintöä hyvin vahvasti. Kiitoksia. Sitten Raudi. Merci, monsieur le Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää. On erittäin keskeistä, että voimme poliittisesti käsitellä näitä infrastruktuurikysymyksiä. Minusta olisi hyvä, että ensinnäkin määrittelisimme, mitä ymmärrämme energiainfrastruktuurilta, koska minusta tuntuu, että emme enää puhu Euroopan laajuista verkosta. Onko ydinvoimala infrastruktuuri? Täällä on tehty vertailuja tänä aamuna. Minä haluaisin puuttua Euroopan laajuisiin energiaverkkoihin Mm, minusta ne ovat tämän kattamia. Haluaisin pyytää esittelijältä lausunnon siitä, millä tavalla omistusoikeudet kehittyvät. Eilen vähän brutaalillakin tavalla esitin tästä kysymyksen, kysymyksen kysyn, kuka omistaa verkot ja sitten kysymyksen, pitäisikö meidän pohtia sellaista eurooppalaista yhteiskuntaa, joka olisi verkostojen omistaja ja tekisi investoinnit edelleen jakelussa. Kilpailu voi olla kuluttajille hyödyllistä, mutta en hetkeäkään ajattele, että verkkojen kilpailuttaminen voisi hyödyttää, koska tämä on kaikki säänneltyä ja tätä kaikkea valvotaan. Joten tästä todella omistusoikeudesta. Se kuuluu Euroopan unionin valtuuksiin. Kuka on verkostojen omistaja? Voitaisiinko Euroopan kansallisille taata, että verkostojen, verkkojen, energiaverkkojen omistaja tulee pysymään julkisessa sfäärissä, emmekä saata joutua Gazpromin tai muiden ostamiksi. Ehdottaisin siis, että täydennettäisiin tätä tekemällä arviointia. Pääsimme ulos tällaisesta monimutkaisesta skenaariosta, joka kävi ilmi eilisistä alustuksista. Kiitos. Nyt antaisin puheenvuoron komissiolle. Yleensä minulla on tietoa komissioedustajista, mutta tänään ei ole. Eli kukapa sieltä olisi vastuussa. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelen myös puolestani esittelijää herra Susa Wagneria, joka on tehnyt erittäin hyvää työtä. Selittäin hyvin kaikki ne haasteet ja kysymykset, joita edessämme nyt on infrastruktuurien, erityisesti Euroopan laajuisten verkkojen, energiaverkkojen suhteen. Eilinen kuulemistilaisuus toi keskusteluun monia kiintoisia elementtejä, ja nehän heijastuvatkin jo pitkälti tässä mietintöluonnoksessa. Muutama seikka ehkä. Ensinnäkin ähm, Euroopan etujen mukaiset äh, hankkeet. Luonnollisesti haluamme äh, siirtyä pois äh, ennalta muotoiluista luetteloista. Haluamme siirtyä kohti yhteisesti muotoiltuja kriteerejä. Haluamme siis todella mitattavissa ja vertailtavissa olevia kriteereitä, joihin nämä hankkeet voidaan pohjata. Olemme tällä hetkellä operaattorien kanssa, siis verkkojen omistajien kanssa keskustelemassa tämä tiedoksi Raodille. Samoin kansallisten eh, sääntelyviranomaisten kanssa keskustelemme juuri niin eh, sähkön kuin kaasunkin suhteen tällaisten tasapainoisten kriteerien löytämisestä. Ja tässä täytyy kuulla kaikkia osapuolia, kaikkia sidosryhmiä. Korostaisin myös, että kaikki nämä kysymykset, jotka keskustelussa ovat nousseet esiin, on otettava huomioon. Herra Karins viittasi markkinaintegraatioon. Tämä on hyvin tärkeää. On hyvin tärkeää saattaa sisämarkkinat päätökseen ja infrastruktuurit ovat kaiken tämän integraation pohjana. Sitten huoltovarmuus, joka on kriteeri, joka ei ole eh, Susa Wagnerin mietinnössä mukana. Sitä koko joukko kollegoita täällä peräänkuuluttivat. Huoltovarmuus on äärimmäisen tärkeä kysymys uusien in, uuden infrastruktuurin luomisessa erityisesti niin, että nämä erilaiset energiasarkeet esimerkiksi Keski- ja Itä-Eurooppa tai Itämeri saadaan yhdistettyä. Meillä on hyvin paljon alueellista yhteistyötä ja voimme katsoa, minkälaista infrastruktuuria tarvitaan. Siksi vakuutankin niille, jotka pelkäävät, että jäämme edelleen energiasaarekkeiden varaan, niin toteaisin, että esimerkiksi Itämeren alueella otamme asian erittäin vakavasti ja todella olemme puuttuneet kaikkiin tämän alueen energiaongelmiin. Samoin Tämän lisäksi meillä on jo olemassa esimerkiksi muistio, jossa luetteloidaan kaikki ongelmat, joita on tarkasteltava. Me olemme ikään kuin eh, tällainen laboratorio, joka tutkii kaikki nämä kysymykset, samoin Pohjois-Etelä, Puola, Slovakia, Tsekin, tasavalta, Bulgaria, Romania, kaikkien näiden ja Kroatia yhdistäminen niin, että voisimme nähdä, miten eh, Itämereltä saataisiin eh, linkki aina Adriamerelle asti. Tilanne ehkä kehittyy nyt nopeammin kuin mitä jäsenet täällä ovat ymmärtäneet, se on ehkä hyvä uutinen teille. Meillä on todella paljon hyvää tahtoa nyt. Kaikki eri osapuolet ovat erittäin sitoutuneita näiden Euroopan etujen mukaisten hankkeiden aikaansaamiseksi ja huoltovarmuuden parantamiseksi. Tämä on siis hyvä uutinen. Ongelmia täytyy katsoa. No, eilen tuli selväksi, että lupamenettelyt ovat hyvin tärkeä kysymys. Ei voi kestää kymmentä vuotta tällaisen linkin aikaansaamiseksi. Ja siksi tarvitsemmekin Euroopan parlamentin tukea esimerkiksi juuri näitä aikarajoja, määräaikoja varten. Kuulin tuossa, että Vidal Quadras teki asiasta ehdotuksen. Ja olen havainnut, että olette myös tällaisen yhden luukun politiikan ta- takana. Sitä tuette niin, että yhdestä yhteyspisteestä saadaan kaikki tarpeellinen. Myös Saksa on tässä ollut hyvin nopea, niin kuin kuulimme. On hyvin tärkeää, että meillä on oikeat sääntelykehykset ja että no, tähän ajatellen kansalliset sääntelyviranomaiset ovat merkittävässä roolissa ja voitaisiin ehkä katsoa, miten saamme luotua hyvän ilmapiirin sijoituksille, investoinneille. Mutta tietenkin EU-rahaakin tarvitaan tähän tueksi. Ja täytyy katsoa myös innovatiivisia rahoitusvälineitä. Komissio on tällä hetkellä valmistelemassa tiedonantoa, joka tulee eteen hyvin pian. Ja näin te näette, että katsomme kaikkia niitä asioita, mitä eh, täälläkin on nostettu esiin esimerkiksi jakelun suhteen. Eh, se on hyvin tärkeä energiatehokkuudenkin kannalta ja hyvän hallinnoinnin kannalta. Kiitos hyvästä työstä ja kiitos kaikesta panoksista, jotka ovat erittäin hyödyllisiä meidän lainsäädäntöehdotuksellemme, joka tulee tuossa vuoden lopussa. Lyhyesti Susa Wagner. Lyhyesti puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää näistä ystävällisistä sanoista, joita tänä aamuna olen täällä kuullut omasta mietinnöstäni. Haluaisin lyhyesti, hyvin lyhyesti vastata näihin kysymyksiin, joita minulle erityisesti esitettiin. Erityisesti Rova Tikau esitti kysymyksen, joka koski, ko, joka koski näitä hiilivuotoja kohta viisi mietinnössäni. Niin Tämä on kysymys, joka liittyy ongelmaan, joka ei ole komission kertomuksessa mukana. Se viittaa Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisiin suhteisiin. Ja nyt pyydetään komissiolta ainoastaan sitä, että käsiteltäisiin ongelmia, jotka johtuvat tästä asiasta ja että haettaisiin mm, tällainen hiilidioksidin sisältymismekanismi tai otettaisiin mukaan direkt, tai, tai noudatettaisiin direktiiviä 2009 2028 joka on jo hyväksytty. Sitten ODI aivan oikein ja terävänäköisesti otti käsiteltäväksi verkostojen asianmukaisuuden. Eilenkin hän puhui siitä asiantuntijoiden kanssa. On aivan selvää, että jäsenvaltiot antavat erilaisia vastauksia, eri jäsenvaltiot ovat ratkaisseet ongelman omalla tavallaan pyrkineet monimuotoistamaan energian tuotantoa, mutta vastaus ei ole mitenkään samankaltainen kaikissa valtioissa. Nämä ovat joka tapauksessa kaksi kysymystä, niin kuin täällä muitakin asioita tuota esille keskustelun kuluessa. Nämä energiasaarekkeet, energiatehokkuus, markkinat, markkinoiden yhtenäisyys ja niin edelleen. Nämä ovat kaikki hyvin tärkeitä asioita. Ja varmasti meille tulee mahdollisuus vielä äh, sitten kun keskustelemme tarkistuksista määräaikahan on jo menossa, niin varmasti voimme sitten vielä palata kaikkiin näihin asioihin, kun saamme tarkistukset käsiteltäviksi. Haluaisin vielä kerran kiittää teitä kaikkia ja toivon, että voin luottaa teidän yhteistyöhön Kiitoksia. Kiitos. Muistuttaisin vielä, että että 17. maaliskuuta kello 12 on määräaika tarkistusten jättämiselle ja 14, 15, 16 huhtikuuta keskustelemme valiokunnassa ja 26. toukokuuta toimitetaan äänestys. Näin tämä esityslistan kohta on käsitelty. Siirrytään seuraavaan esityslistan kohtaan, jossa kyse on energiamarkkinoiden integriteetistä ja ei, vaan kohta 16 analyysi vaihtoehdoista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi yli 20 prosentin tavoitteen ja hiilivuoden riskin arviointi. Rouva Karvalio puhuu nyt rouvaa Siselin puolesta, valmistelijamme puolesta, joka on sairaan Olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Um, Madame uh, Jordanes asked me to... Rouva Jordanes pyysi puhumaan hänen puolestaan, sillä hän on poissa. Teen niin mielelläni. Uh, teen yhteenvedon mielipiteestä. Esittelijä on nyt esittänyt viisi mielipidettä. Ensinnäkin esittelijä haluaa kuvata nykyistä tilannetta 20 prosentin vähennys pyrkimyksen suhteen ja olemmeko oikealla tiellä nyt talouskriisin aikana. Ja meidän pitäisi keskittyä nyt pitkän ajan päämäärään vuoteen 2050. Toisekseen esittelijä haluaisi siirtyä eteenpäin tästä 20 prosentin tavoitteesta energiatehokkuuteen ja puiteohjelmiin. Kolmas kohta on se, että esittelijä haluaisi kuvata niitä etuja, joita voitaisiin saavuttaa, jos siirryttäisiin eteenpäin 20 prosentin tavoitteesta. Esittelijä pyytää komissiota analysoimaan, mitä hyötyä voitaisiin äh, saavuttaa, jos äh, kasvatettaisiin vähennyspyrkimyksiä 20 prosentista eteenpäin, mitä hyötyä tämä voisi tuottaa Euroopalle. Äh, sitten mitä tulee hiilivuoto-ongelmaan esittelijän mielipiteeseen, mielipide on se, että hän mainitsee teollisuuden osalta hiilivuodon kohdalla hiilen hinnan. Komission mielipiteet koskien hiilivuotoa ovat liian optimistisia. Sitten viimeiseksi me, tässä on meillä haaste, joka on tilaisuus. Ja meidän ei pitäisi keskustella vain pyrkimyksistä, vaan mekanismeista ja työkaluista, joita meillä on, jotta voisimme saavuttaa nämä päämäärät. Ja haluamme korostaa siis sitä, kuinka nämä päämäärät voitaisiin saavuttaa ja mitä työkaluja niiden saavuttamiseen on olemassa. Lopultakin esittelijä haluaisi pyytää kaikkia teitä kuulemiseen. Kuuleminen järjestetään huomenna yhdeksästä puoli yhteen ja kuulemme tuolloin asiantuntijoita komissiosta ja teollisuuden edustajia. Kiitoksia hyvin paljon. Suuret kiitokset ja aivan ensin saa puheenvuoron. Merci, monsieur le président. Euh, évidemment, nous avons... Kiitoksia puheenjohtaja. Tietenkin keskustelemme tästä asiasta valmistelijan kanssa rakentavassa hengessä. Tässä asiassa voidaan varmaan vähän hienosatea ja löytää hyviä kompromisseja. Olemme päässeet ohi ajoista, jolloin taistelu ilmastonmuutosta vastaan EUn kunnianhimoisilla tavoitteilla tulisi tuhoamaan Euroopan tulevaisuuden. Kuitenkin on torjuttava ilmastonmuutosta on muistettava hiilivuotokysymys. Täällä on tehty kertomuksia, Euroopan komissio on tehnyt kertomuksia ja useat asiantuntijaryhmät ovat ja tutkimuskeskukset ovat laatineet kertomuksia. Tämä mahdollistaa, että meillä voi olla hyvin realistinen, vastuuntuntoinen ja konkreettinen lähestymistapa. Näin voimmekin tehdä jotakin tarkistuksia valmistelijan lausuntoon. Kun lausunnossa selitetään, että tämä kustannustehokas tie koskee 20 prosentin säilyttämistä, niin nyt näemme kyllä, että emme tänä päivänä äh, seuraakaan komission töitä. Emme ole johdonmukaisessa tilanteessa niiden kanssa puhunut tämän kuukauden äh, edistymisestä ja emme myöskään seuraa asiantuntijoiden seura- suuntaa, joten meidän on nostettava kunnian, kunnianhimon tasoamme. E, lausunnossa myös todetaan, että tiettyjen tietojen mukaan nykypolitiikka Euroopan unionissa jo tuottaa, saisi aikaan massiivista tuotannon siirtämistä ulkopuolelle, mutta eihän tästä ole yhtään mitään, ei ole yhtään tieteellistä kertomusta, yhtään komission kertomusta, yhtään vakavasti otettavaa paperia, jossa tällä, tällainen vahvistettaisiin. Kun puhutaan hiilivuodosta, niin pitää kyllä katsoa, mitä on kirjoitettu, on tehtävä vakavasti otettavat tapauskohtaiset tutkimukset, ja olemme itsekin sanoneet, että siinä vaiheessa, kun tietyillä aloilla tulee hiilivuotovaaraa, niin nämä alueet on suojeltava niin, että tuotanto pysyisi Euroopassa ja että se voisi sopeutua hiilienergia todellisuuteen nykytilanteessa. Niin sitten sanotaan myös, että jotkut, e, joillekin yrityksille tulee hyvin kalliiksi nämä kunnianhimoiset e, tavoitteet, ja jo nyt tämä tulee hyvin kalliiksi, mutta meidän pitää muistaa kuitenkin Sambagin kertomuksessa sanottiin, että että tästä tuli 1,4 miljardin voitot tietyille yrityksille ilmastopolitiikasta. yritykset, jotka taistelevat näitä ilmastonmuutostavoitteita vastaan, ovat kuitenkin jo melkein liikaa hyötyneet niistä. Pyrimme myös siihen, että saataisiin aikaan kompromissi tässä valiokunnassa. Meillä on vastuuntuntoinen lähestymistapa, jossa suojellaan riskialttiita aloja, niitä on olemassa. Meidän on kannettava niistä vastuu, mutta meidän ei pidä myöskään unohtaa kaikkea sitä, mitä, mitä tämä parlamentti, komissio ja asiantuntijat tuottavat ja nämä asiat osoittavat, että ilmastonmuutostaistelu mm, on Euroopan mm, unionin mahdollisuus mm, ympäristöön ja sosiaali- ja talousmielessä. Kiitos, Rova Matias. Obrigada, Presidente. Eu quero começar por dizer que... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen samaa mieltä sen kanssa, mitä herra Jado juuri sanoi. Uskon, että tässä on nyt pohjaa päästä hyvään kompromissiin. Ja meidän täytyy käyttää rakentavaa lähestymistapaa. Olen samaa mieltä siinä. Tarkoitan rakentavaa siinä mielessä, että me vain sanoa, että mitä toivomme neuvostolta ja komissiolta, vaan että esitämme, mitä haluamme omalta osaltamme tuoda esiin. Eli tämä on jotakin, mitä meidän pitää todellakin harkita, jos me haluamme saada mitään vaikutusvaltaa tähän lainsäädäntöön joka käsittelee ilmastonmuutosta. Tässä on paljon asioita, jotka meidän pitää säilyttää mielessä, ja tämän vuoksi, kuten sanoin, me tarvitsemme rakentavaa lähestymistapaa, jotta saisimme aikaan kompromissin. On hiljattain tehtyjä dokumentteja, jotka mainitsin, esimerkiksi kilpailukykyiseen vähähiiliseen ekon- talouteen siirtymisestä vuoteen 2050 mennessä. Tässä käsitellään erityisesti kotitalouksien päästöjä. Ja haluaisin, että nämä asiat otetaan mukaan tähän kompromissiin, jota tässä käsittelemme. Kolmas kohta oli se, että mielestäni on erittäin tärkeää, että meillä olisi enemmän puhetta energiatehokkuudesta. Emme voi vain jatkaa samoin kuten ennen, toimia samalla tavalla. Kriisi jatkuu edelleen. Meidän täytyy suojella teollisuuttamme, teollisuussektoria Euroopassa. Ja se täytyy tehdä samalla säilyttäen mielessä ne muutokset, joita täytyy tehdä, jotta voisimme taistella ilmastonmuutosta vastaan ja kestävämpää, kestävämmän kehityksen puolesta. Näitä ei tarvitse toistaa. Meidän ei pidä unohtaa, että vuonna 2008 teollisuus vapaaehtoisesti teki sarjan hyvin hyödyllisiä sitoumuksia. Tuolloin oli Ranskan puheenjohtajuuskausi ja presidentti Sarkozy oli hyvin mielissään tästä. Kuten sanoin, hyvät kollegat, meillä on paljon mahdollisuuksia päästä hyvään kompromissiin, joka tekisi mahdolliseksi suojella Euroopan teollisuutta ja saavuttaa niitä päämääriä, joita olemme asettaneet itsellemme. Kiitoksia. Sydämestä kiitoksia sitten herra Metsaaros. Kiitoksia puheenjohtaja. 2008 Euroopan unioni päätti parlamentti ottaa suuremman, merkittävämmän roolin äh, ilmastonmuutoksen torjumisessa. Ja me olemme äh, täydentäneet äh, näitä työtä sillä, että sitoumuksen 20 prosenttiin voisimme mielestämme korostaa 30 prosenttiin. Tämän jälkeen kuitenkin nämä olosuhteet ovat muuttuneet. Tuli rahoitus- ja talouskriisi, joka aiheuttaa kovaa painetta yrityksillemme ja myös ihan kunnillemme ja valtion hallinnolle ja taloudelle, mutta me olemme sitoutuneet ilmastonmuutoksen torjumiseen ja nyt täytyy katsoa, että mitä tämän päivän muuttuneessa tilanteessa voimme tehdä. Voidaanko tämä 20 prosentin tavoite saavuttaa ja voisiko olla jopa 30 mahdollista? Tällä olisi myönteinen vaikutus talouteemme, koska investointeja tulisi viedä sellaiseen suuntaan, missä mm, tilaa muutokselle vielä on. Eurooppa 2020 strategia on sekin tässä keskiössä. Kaikki tiedämme jo tänään, että 20 prosentin tavoitteeseen pääsyyn liittyy pienempiä kustannuksia kuin mitä alun perin kuvittelimme. Siksi tätä 30 prosentin tavoitetta tulisi pohtia ja luonnollisesti sen vaikutuksia. Nyt poliittisia, poliittista tahtoa 30 prosenttiin ei vielä ole, mutta mielestäni EUn tulisi pitää tämä tavoite mielessään ainakin tulevaisuudessa, kun olosuhteet ovat paremmat. Erityisen tärkeää tämä nyt on Japanin viimeaikaisten tapahtumien valossa, kun jäsenvaltiot todennäköisesti EU-sakin tulevat äh, pohtimaan uudelleen ja suuntaamaan uudelleen energiapolitiikkaansa. Tulemme entisestään vahvistamaan äh, yhteistyötä kansainvälisten kumppaniemme kanssa ja tulemme äh, tekemään yhteistyötä tavoitteeseen pääsemisessä. Kaikki tiedämme, että EUn toimet eivät suinkaan riitä. Tarvitaan kansainvälisten kumppaniemmekin toimia ja yhteisiä ponnisteluja. Kiitos. Kiitoksia sitten herra Kirke. Dziękuję bardzo. E, proszę kolegów, <clears throat> mamy oto do czynienia z... Kiitoksia, hyvät kollegat. Käsittelemme nyt erittäin tasapainoista lausuntoa hyvin arkaluontoisesta aiheesta, nimittäin hiilidioksidin alentamisesta. Täällä on vahvat paineet lobbareilta ja joiden, joidenkin maiden, kuten Puolankin, talouksissa kyllä tunnetaan ne energiapaketin vaikutukset, joka, paketin, joka meidät pakotettiin hyväksymään. Mitä tulee tähän lausuntoon, viittaan kohtaan neljä. Siinä puhutaan energiakulutuksen laske- alentamisesta 20 prosentilla. Ei tällaista sopimusta ole tehty. Täällä puhutaan strategiasta 2020. Jos ollaan niin täällähän puhutaan energiatehokkuuden parantamisesta 20 prosentilla. Se ei ole sama kuin energiasäästö 20 prosenttia. Täällä on tällainen määr, virheellinen määritelmä. Jos sitten sanotaan, että jos haluamme saavuttaa poliittisiin tavoitteisiin jo vuoteen 2020 mennessä että nostettaisiin arvo 30 prosenttiin, niin kohdassa 16 pitäisi selvästi yksiselitteisesti todeta, että jos perustetaan ja rakennetaan uusia kaasuvoimaloita, pitäisi noudattaa niitä samoja kriteereitä, joita on uusissa hiilivoimaloissa noudatettava. Ja on otettava huomioon CCS-tekniikka, eli hiilin sieppaus- ja varastointitekniikka. Kiitoksesta Lena Ek. Um, I, I... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Aluksi haluaisin välittää parantumistoivotteluni esittelijälle. Toivottavasti hän on pian taas joukossamme. Toisekseen tämä hyvin mukaanottava työtapa, jonka hän on aloittanut ennen kuin sairastui. Uskon, että voimme jatkaa äh, samaan tapaan. Mielestäni tämä mietintö on melko pessimistinen itse asiassa. Kun katselen muita vasta tehtyjä mietintöjä, esimerkiksi sitä, mitä ähm, Saksan hallitus pyysi Potsdam-instituutilta muutama viikko sitten. Se oli melko optimistinen monilla tavoilla. Erityisesti tässä mietinnössä viittaukset ovat hyvin luotettavia. Instituutilla on erittäin hyvä maine. Eli jos me hyväksymme ne analyysit, joita kun Hiedekordilta ja Oettingerilta on kuultu, mitä tulee energiatehokkuuteen, näemme, että kaikkein tehokkain tapa, niin, me olemme siis huomanneet, että 20 prosentin vähennys ei ole tarpeeksi. Se ei ole riittävä, se tarkoittaisi sitä, että äm, teollisuuden pitäisi investoida loppuvaiheessa enemmän, vaikka teollisuus on pyytänyt tällaista tasaista käyrää, joka on vuoteen 50 asti säännöllinen. Ja monista syistä tästä asiasta on julkaistu kaksi dokumenttia, jotka tukevat tätä Hidegaardin analyysiä. Tämä voi olla yllättävää, mutta mielestäni tämä johtuu siitä, että teollisuus tietää, missä kehitys, tekninen kehitys menee ja mitkä mahdollisuudet ovat. Me olemme analysoineet markkinoita ja monia eri sektoreita ja huomaamme esimerkiksi autoteollisuudessa ja on myöskin hyvin selvää, kun tarkkaillaan kuorma-autoja, että asiakkaat hankkivat energiatehokkaampia tuotteita. Tämä on totta myöskin kotitalouslaitteissa ja koneissa. Siinä on tapahtunut hyvin suurta kehitystä ja myöskin rakennusten osalla. Eli taloudellinen argumentti lopulta tässä tilanteessa ei ota huomioon talouskriisiä. Nyt olisi melko hel- halpa investoida, ja tämä on vielä uusi syy toimia nyt. Ja tulee kilpailukykyyn. Mielestäni tämä on tietenkin asia, joka on hyvin suuri, kun tarkkailemme Euroopan te- teollisuuden kilpailukykyä. Idegaardin mietinnössä Vertailtiin myöskin kilpailukykyä Euroopan, Kiinan, Intian ja Etelä-Korean välillä ja viimeisten tilastojen mukaan Eurooppa investoi 19 prosenttia BKTstaan, kun taas Kiina investoi yli 40 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy saada paljon enemmän investointeja, jos haluamme säilyttää nämä päämäärät vuoteen 2050 liittyen. Meidän täytyy investoida, sillä Intia ja Kiina investoivat 38 prosenttia ja Etelä-Koreakin hyvin paljon. Tämä on hyvin huolestuttava mielestäni. Tässä ei siis ole kysymys vain investointien kuluista, mutta myöskin oikeasta ajoituksesta. Ja meidän pitää, nyt kun olemme sellaisessa tilanteessa, kuten on hyvin selkeästi osoitettu, olemme sellaisessa tilanteessa, jossa eurooppalainen energiamarkkina saattaa pirstoutua sellaisella hetkellä, kun me tarvitsemme lisää kilpailukykyä Tarvitsemme lisää sisämarkkinoita energialle, säätelyä enemmän, yhteisiä standardeja, yhteisiä toimia. Ja tämä on myöskin hyvin vaarallinen hetki. Tiedämme kaikki, että pirstoutuneet markkinat aiheuttavat lisää kuluja ja aiheuttavat työpaikkojen menettämistä. Mitä tulee investointiin kansainvälisestä näkökulmasta, mielestäni on mielenkiintoista tarkkailla Kiinan viisivuotissuunnitelmaa ja katsoa, mitä he ovat tekemässä tällä alalla. Heidän tapansa investoida uusille markkinoille ja uuteen teknologiaan, jota me kutsumme vihreäksi teknologiaksi, mutta he kutsuvat vain yksinkertaisesti uudeksi tai äh, säästäväksi teknologiaksi. Tämä on hyvin vaikuttavaa. Mielestäni Euroopassa on vaarana, että me ajattelemme, että me johdamme tätä alaa, vaikka kun katsellaan markkinoita ja tuotantoa teollisuudessa, en ole ollenkaan varma, että tämä on totta. Kiina on siirtynyt tuulivoimassa nollasta lähes 50 prosenttia markkinoista kymmenessä vuodessa. Ja tämä koskettaa myöskin samoja muita energia-aloja, kuten aurinkoenergiaa, kuten Eilen illalla kuulimme, komissaari Ettinger sanoi, että nämä asiat ovat tulleet yhä tärkeämmiksi. Uskon, että meillä oli näissä teknologioissa johtoasema, mutta se ei enää ole totta, ja sekin on hyvin huolestuttavaa. Mitä tulee sitten päästökauppaan, olemme huomanneet, että monet teollisuuden alat ovat käyttäneet mahdollisuutta Ähm, käyttää tällaista jäädytettyä pääomaa, eli investointeja on pidetty syrjässä. Ja jos tarkastelemme, äh, mitkä yritykset tekevät näin, ne ovat juuri niitä samoja yrityksiä, jotka ovat syyllistyneet hiilivuodon aiheuttamiseen. Eli näemme jos tarkastelemme asioita, mitkä yritykset, mitkä sektorit käyttävät tällaisia toimintatapoja, heidän pitäisi käyttää varoja investointiin. Ja uskon, että hiilivuotoriski on paljon pienempi, jos me vahvistamme tätä ETS-järjestelmää, sillä se ö, rohkaisisi teollisuutta säilymään Euroopassa sen sijaan, että se siirtyisi pois. Tämä on hyvin ironinen asia, mutta se täytyy ottaa huomioon. Olen samaa mieltä Roa Matiasin kanssa siitä, että energiatehokkuus on erittäin tärkeää. Siinä, että me käyttäisimme jonkinlaista veroa tai maksua, haluaisin muistuttaa, että tätä ratkaisua on jo käsitelty hyvin syvällisesti, mitä tuli kemikaali direktiivi REACHiin – ja tuolloin britti ja Saksa edustustot pitivät tästä ajatuksesta hyvin paljon, mutta he eivät koskaan saaneet aikaan sellaista ehdotusta, joka olisi käytännössä toiminut. Tämän vuoksi olen hyvin skeptinen tällaisten asioiden edessä ja haluaisin antaa markkinoiden toimia. Ja lopulta mielestäni nyt on aika toimia, tekniikka on olemassa ja tämä on mahdollisuus kohdata joitakin niitä riskejä, joita Euroopan kilpailukyky kohtaa. Meillä on hyvin paljon tässä mahdollisuuksia, kuten muutkin varjoesittelijät sanovat. Kiitoksia. Sitten Rova Tikau. Uh, vreau și eu uh, să mulțumesc colegilor uh, și în special... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin omalta osaltani kiittää kollegoita ja valmistelija on erittäin tärkeä mielestäni päästä kansainväliseen sopimukseen koskien kasvihuonepäästöjen vähentämistä niin, että Euroopan unioni omalta osaltaan voisi tehdä suurempia sitoumuksia hiilidioksidin vähentämiseksi. On aivan keskeistä, että kun pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä, korostamme energiatehokkuutta liikenteessä ja myös asumisessa. Valitettavasti jäsenvaltiot eivät ole ponnistelleet riittävästi energiatehokkuuden alalla. Esimerkiksi rakennuksissa ja tästä syystä pyydän Komissiota, että seuraa ja nykyistenkin rahoituskehysten arvioinnissa otettaisiin huomioon älykkäiden kaupunkien luomishankkeita ja älykkäät verkot ovat myös hyvin tärkeitä. Oikeastaan meillä voisi, voisimme yhdistää uudistuvia energialähteitä, niistähän tiedämme, että ne ovat Euroopan unionin prioriteetti Tämä on tuotanto, jota voidaan harjoittaa paikallisella ja alueellisella tasolla. Ja nämä yhdistämällä voisimme luoda eurooppalaisen verkoston, joka voisi kuljettaa ja tuoda käyttäjien saataville uudistuvista paikallista lähteistä tuotettua energiaa niin voitaisiin myös saada aikaan infrastruktuureja sähköautoja varten niin, että tätäkin kautta voitaisiin vähentää hiilidioksidipäästöjä, joita liikenteen alalta tulee. Tässä ovat nämä kaksi keskeistä ajatusta, siis energiatehokkuutta, erityisesti rakennuksissa. Tällä alalla on paljon tehtävää ja sitten energiatehokkuus liikennealalla – korostaen sähköautojen yhdentämistä älykkäisen eurooppalaisiin verkkoihin niin, että voitaisiin hyötyä paikallisesti ja alueellisesti tuotetusta uudistuvista energiasta. Um Helen Grote. Olen pahoillani, että tulin vähän myöhässä, mutta tänään on ympäristövaliokunnan kokous, jossa myös käsitellään näitä asioita – Miten pieniä vaikeuksia tässä on. Olemme laatineet vuonna 2008 energiapaketin ja uskon, että se oli hyvä päätös vähentää näitä päästöjä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, mikäli muut maailman alueet ja maat osallistuvat voitaisiin mennä jopa 30 prosentin vähennyksiin. Haluaisin keskustelimiseen siitä, kuinka voidaan päästä 30 prosenttiin ja pitäisi myös puhua siitä, millaista taktiikkaa sovelletaan niin, että ilmasto ei olisi ainoastaan EUn käsissä. Meidän olisi tästä keskusteltava. Ulkosuhdehallinto on myös taho, jonka pitäisi tästä asiasta huolehtia. Tarvitaan lisää ponnistuksia diplomatialta, vaikka korkea edustajamme onkin matkalla mm, tuolla maailmalla. Me tarvitsemme todellista ilmastodiplomatiaa eh, Rova Ashtonin yksikön puitteissa ja näin tätä asiaa saataisiin eteenpäin vietyä kansalle välisellä tasolla. Olemme kehitelleet mm, kunnianhimoisia kriteerejä. Ennen kuin puhumme 30 prosentista, olisimme voineet oikeastaan puhua 60-70 prosentista konferenssista. Ei kuitenkaan olisi muita ratkaisuja tullut Cancunissa mutta ei tietenkään pidä sanoa tämän takia, että ei pidä tehdä enempää, vaan sen mukaan, mitä Rattinger sanoi, meidän on kehitettävä uudistuvia energialähteitä, meidän on saatava aikaan eh, ekologista teollisuuspolitiikkaa, Rova Eek juuri tähän viittasikin. Minusta me olemme tässä suhteessa hyviä, eh, sitä ei pidä kätkeä, mutta ei pidä myöskään eh, hävitä lopputaistelussa on meillä, niin, tarvitsemme konkreettisia tavoitteita ja puhuttava 40 prosentin noususta uudistuvien energialähteiden osalta. Energiatehokkuuden osalta meillä on alustava virhe. Emme puhuneet energian kulutuksesta. Pitäisi energiaa käyttää paremmin. Tarvittaisiin laitteita, jotka käyttävät vähemmän energiaa. Energianeuvoston ei pitäisi vahvistaa vesitettyjä tavoitteita, vaan tarvitaan selkeitä tavoitteita, joissa on selkeät määriajat, ja, ja, joihin mennessä on saatava aikaan korkeatasoista energiatahokkuutta. Sitten hiilivuodot. Euroopan unionissa on teollisuuden aloja, joilla on hiilivuotovaareja. Olemme siitä tietoisia, olemme ryhtyneet toimiin ja tiedämme, tiesimme alusta asti, että näin on. Olemme tehneet toimineet niin, että epäsuorat kulut sähkön tuotannossa tuovat kilpailijoille hyötyä. Tämä olisi otettava huomioon asiakirjoissa ja myös ympäristövaliokunnassa täysistunnossakin tähän olisi käytettävä aikaa. Olemme ehkä lähellä 20-30 prosenttia ja meidän pitäisi saada tämä julkiseen niin mielipiteeseen. Meidän pitää käsitellä näitä asioita hyvin vakavasti. Meillä on ilmasto- ja energiapaketti, emmekä saaneet sitä nopeasti Euroopan parlamenttiin. Tietenkin olimme kaikki tässä mukana. Teollisuus- ja ympäristövaliokunnat olivat mukana, mutta oli myös muita kollegoita, jotka eivät saaneet sanansa sanottua, koska asia hoidettiin ensimmäisessä käsittelyssä Uskon, että nyt meidän pitäisi ottaa riittävästi aikaa niin, että voisimme konkreettisesti analysoida ne alat, joilla voimme päästä eteenpäin. Todella uudistuvat energiat ovat sellainen ala, jolla on todella tehtävä suurta edistystä. Eilen komission jäsen puhui 33 prosentista uudistuvia energioita vuoteen 2020 mennessä. Uskon, että tämä on kyllä toteutettavissa ja uskon, että tämä mahtuu myös 2020-strategian puitteisiin ja voidaan luoda uusia työpaikkoja teollisuuteen. Tulen tietenkin vaalipiiristä, jossa suurin työnantaja on tuulivoima. Teollisuus siellä on melkein 15 000 työntekijää. Tuolla luoteissa Saksassa meillä on paljon näiden tuotteiden toimittajia. Ei pitäisi katsoa, mitä muut voivat tehdä pullonkaulien poistamiseksi toimituksissa, vaan tarvitaan todellista ekologista teollisuuspolitiikkaa. Hiilivuotojen osalta meidän olisi käytettävä aikaa ilmiön analysoimiseen, mutta on myös pohdittava puhtaan kehityksen mekanismia, CDM ja työpaikkoja tällä alalla. Onko nämä välineet osoittautuneet hyviksi? Toivoisin, että voisimme analysoida näitä eri hankkeita tämän saman mietinnön puitteissa. Haluaisin lopuksi todeta, että emme vahvistaisi vielä tavoitteita ja pohdittava, miten niihin päästään, vaan meidän on otettava välineitä käyttöön ja katsottava, mistä on päätetty vuonna 2008. Ja kansainvälisesti tämän pitäisi päästä sopimukseen lisävähennyksistä. Meidän pitäisi päästä 95 prosentin vähennyksiin, jotta voitaisiin välttää 2 prosentin lämpötilan nousu. Tarvitsemme siis massiivisia hiilidioksidileikkauksia ja tarvitaan poliittisia päätöksiä, joilla tähän päästään. Jos päätökset ovat puolivillaisia, niin emme pääse tavoitteisiimme. Emme ole myöskään yksin planeetalla – meillä on kansainvälistä kilpailua. Meidän on otettava tosissamme hiilivuotokysymys. Kyseessä ei ole mikään ideologinen taistelu 25 tai 30 prosentista, vaan kyseessä on Euroopan taloudellisen, teollisen alueen tulevaisuus ja planeetan tulevaisuus. Voimmeko edetä kohti vihreä teknologia. Meidän on tehtävä investointeja ja tehtävä tehokasta työtä ja parannettava hyvinvointia ja työllisyyttä. Ei, ja tuotannon siirtyminen on estettävä niin, että työpaikat menetetään ja tuotteet tehdään muualla. Ehkä tavoitteisiin päästään, mutta yhteiskunnan tasolla emme saa aikaan yhtään mitään. Toivon, että huomenna voisimme tavata täällä, kun meillä on kuulemistilaisuus ja sitten voimme varmaankin syventää näitä kysymyksiä. Olette kaikki tervetulleita kuulemistilaisuuteen. Puheenjohtaja, kiitoksia hyvät kollegat. Nyt haluaisin ottaa puheenjohtajan hatun päästäni. Haluaisin sanoa muutaman sanan siitä, kuinka keskustelut ja neuvottelut etenevät. Me tarvitsemme jonkin verran aikaa. Tämä on tärkeää, on tärkeää, että meillä on tarpeeksi aikaa keskustella asioista tarpeeksi. Ja meidän pitää myös pohtia seurauksia, joka meidän teoillamme on. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Groth oikeastaan jo sanoi, mitä minä aioin sanoa. Haluaisin pohtia sitä, kuinka voidaan yhdistää nämä tavoitteet, joita torjutaan ilmastonmuutosta ja saastumista kuitenkin niin, että ei tehdä vahinkoa teollisuutemme kilpailukyvylle, koska täällä on monia aloja, jotka ovat tehneet suuria ponnistuksia. Jos puhumme globaaleista vähennyksistä ja suurimmista prosenttimääristä, niin saavutamme ainoastaan sen, että heikennämme omaa neuvottelukantaamme ja tämän lisäksi teemme vahinkoa omalle teollisuudellemme. Miksi emme tekisi mm, vähennyksiä, jotka ovat mm, vain puolet. Eihän vähennysten tarvitse olla samanlaisia kaikilla aloilla. Olisi paljon järkevämpi lähestymistapa toimia toisiin, se olisi myös seurausta siitä traagisesta tilanteesta, jota, jossa Japanissa nyt ollaan. Meidän olisi vähennettävä päästöjä. Meidän on kasvatettava uudistuvien energialähteiden määrää ja tehokku- energiatehokkuutta, vaikka puheenjohtaja ei olekaan yhtä mieltä sitovista tavoitteista, mutta minun mielestäni ennen kuin komissio vahvistaa sitovia tavoitteita, sen pitäisi ottaa huomioon tilanne jäsenvaltioissa on parannettava uudistuvien energialähteiden määrää ja ja tehokkuutta, sitovia tavoitteita. Sitten tulemme vähentämään päästöjä, mutta tulemme takaamaan sen, että työpaikat teollisuudessa säilyvät myös liikenneala ja asumisala ovat niitä, joiden on tuotava kortensa kekkoon. Viime viikolla komissio antoi kertomuksen, jossa todettiin, että, että liikennealalta vaaditaan paljon vähemmän päästöjen vähentämisen alalla kuin teollisuudelta. Minusta tätä ei voida oikeuttaa, jos haluamme säilyttää teollisuutta, joten olen aivan yhtä mieltä siitä, mitä herra Grotte sanoi. Sitten Rova Herzog. Kiitos puheenjohtaja. ITRE-valiokunnassa kai lähes kaikki jäsenet ovat sitä mieltä, että meidän on päästävä 20 prosenttiin ja pidemmällekin. Ja varmasti kaikki myös tuemme alkuperäistä ajatustamme siitä, että tämän tavoitteen tulisi olla maailmanlaajuinen eikä paikallinen, koska kerran hiilidioksidi liikkuu ilmassa, ilmakehässä kaikkialle maailmassa. Meillä on hyvin paljon työtä tehtävänämme, mutta meidän on ensinnäkin pidettävä kiinni periaatepäätöksestämme kulkea tuohon kuvatun suuntaan. Ja näin voimme varmasti liputtaa myös äh, teollisuutemme puolesta niin, että teollisuuden äh, vallankumous äh, jatkuu todella oikeaan suuntaan niin, että myös kansalaiset, siis 500 miljoonaa kansalaista Euroopassa ja 6 miljardia muuta muualla voivat elää kunnollista elämää joitain tietoja ehkä pitäisi nostaa esiin, mitä tulee IAEAhan vuonna 2050 heidän mukaan Euroopan sähkön kulutus siihen mennessä tulee nousemaan 40 prosenttia. Nyt vuonna 2011 yksi ihminen, tai tämä koskee kaikkia ihmisiä, joka tapauksessa tämä kasvu tulee erityisesti siitä, että liikkuvuus IAEAn mukaan äh, tulee äh, siirtymään ehkä fossiilisista äh, polttoaineista pikemminkin kohti sähkökäyttöisiä ajoneuvoja. Ja kun me teemme suunnitelmia, meidän täytyy ottaa huomioon sähkön kulutuksen 40 prosentin kasvu. Tämä tulisi muistaa. Tämän lisäksi Muistuttaisin, että epäjohdonmukaisuutta Euroopassa on kyllä hyvin paljon. Jotkut maat ovat hyvinkin pitkällä, hoitavat hommansa, kun taas jotkut muut alueet, kuten omani, mutta muutkin kuin omani, jäävät kauas jälkeen. Joten Euroopan unionin alueella erot ovat valtavat. En minä halua tätä ylipolitisoida, mutta jos Saksassa kävisi vaalikampanjaa eikä puhuisi <laughs> näistä tavoitteista, niin häviäisi varmaan vaalit. Mutta taas toisaalta muun muassa minun koti niin jos poliitikko puhuu näistä asioista ja näistä tavoitteista, hän häviää vaalit. Eli kaikkein helpointa varmasti pointti olisi parhaiden käytäntöjen äh, vaihtaminen ja todella johdonmukaisuus lähestymistavassa kaikkia kansalaisia koskien. Tietenkin äh, jokaisen alueen poliitikoilla on valtava vastuu ja teemme parhaamme, mutta meillä ei tätä kriittistä massaa ole tarpeeksi. Ja siksi vetoankin komission ja toimielimiin, etteivät äh, luovu toivosta näiden alueiden suhteen, jotka ovat jääneet jälkijunaan. Nämä ihmiset on saatava tähän junan mukaan. Ja sitten minun suosikkiaiheestani. Minun mielestäni matala hiili matala hiililukutaidottomuus on suuri ongelma. Ihmiset eivät tiedä tästä asiasta. Ihmiset eivät esimerkiksi tiedä, mikä on tällainen matalapäästöinen rakennus ja niin edelleen. Tämä on hyvin vaikeaa, tällainen lukutaidottomuus. Meidän täytyy, täytyy tätä asiaa kyllä hoitaa. Toivon, että minun alueeni, joka on suuri alue, jotenkin pääsee tosiaan tämän junan kyytiin. En halua luovuttaa. Kiitos. Ganz herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset, komissio. On myös paikalla. Kuka? Papan. Rova Papantonioko, ei kun herra Papantonio, olkaa hyvä. Stefan Verhoeven from the Commission. Yes, uh, first of all I would like to thank the rapporteur. Haluksi, haluaisin kiittää esittelijää erittäin hyvästä mietinnöstä uskon, että siinä on paljon elementtejä, jotka ovat hyvin arvokkaita, erityisesti mitä tulee käytännön asioiden tarkasteluun, mitä tarkoittaisi käytännössä tehdä tällaisia energiatehokkuustoimia tai muuta toimia, jotta pääsemisimme tästä 20 prosentista eteenpäin. Tämä on yksi asia, joka komission julkilausumassa oli mukana. Me halusimme järjestää keskustelua tästä asiasta niin, että ihmiset, parlamentti ja neuvosto voisivat neuvotella siitä, mitä hyötyä olisi siirtyä 20 prosentista eteenpäin ja mitä käytännössä voitaisiin tehdä, jotta näin voitaisiin tehdä. Tässä oli useita asioita, jotka ovat hyvin tärkeitä. Ja monet kommentit vastaavat paljon siis sitä, mitä komissio viime viikolla sanoi liittyen vähähiiliseen tiekarttaan, mitä meidän pitäisi tehdä, että pääsisimme näihin päämääriin. Viittaisin erityisesti niihin ajatuksiin, joita on tässä mietinnössä koskien eh, tutkimusta ja kehitystä, eh, vähähiilisen teknologian kehittämistä ja parantamista ja eh, sen kannattavuuden parantamista. Ja myös niihin ajatuksiin, eh, joita eh, ilmaistiin mm, rahoituksen ja investoinnin suhteen, investointityökalujen. Tässä tarvitaan hyvin suuria investointeja erityisesti kuljetuksen ja rakennuksen alalla ja meidän pitäisi keskustella siitä, kuinka näistä eh, asioista tehtäisiin mainstream-asioita tulevaisuudessa. Tämä on hyvin tärkeä elementti, se on hyvin hyödyllinen keskustelussa komissiossa ja tämä mietintö tulee oikeaan aikaan. Toivottavasti komissio antaa omat ehdotuksensa ja toivottavasti ne ovat tämän saman suuntaisia, Ne tulee sitten energiatehokkuuteen. Tervehdimme tätä ilolla, sillä meidän tiekartassamme käsiteltiin energiatehokkuutta ja siinä päämäärän pitäisi olla yli 20 prosenttia. Haluaisin nyt puhua aiheesta, josta useat teistä puhuivat, kansainvälisistä neuvotteluista ja kansainvälisestä toiminnasta ilmastonmuutosta vastaan. Mielestäni on tärkeää korostaa, että olemme erilaisessa tilanteessa kuin 203 vuotta sitten, kun hyväksymme energiapaketin. Silloin se oli yksipuolinen sitoumus sitoutua 20 prosenttiin ja se piti toimeenpanna heti lainsäädäntöön. Sen jälkeen monia asioita on tapahtunut, erityisesti se, että maailman johtajat ovat sitoutuneet kahteen asteeseen. Tämä on hyvin tärkeä päämäärä, pitkän aikavälin päämäärä Euroopan unionissa ja se on nyt maailman johtajien hyväksyvä sitten kaikissa nousevissa talouksissa on tehty sitoumuksia ja konkreettisia toimintasuunnitelmia ähm, näiden sitoumusten toimeenpanemiseksi. Mitä tulee sitten Kioton protokollaan, tilanne on erilainen kuin 203 vuotta sitten. Se kehittyy kansainvälisellä tasolla. Tietenkään se ei ole riittävä. Me tarvitsemme kansainvälisiä sitovia sopimuksia ja toiminta ei ole riittävä. Se ei riitä päämäärän saavuttamiseen, mutta jos ajatellaan äh, sitä suunnitelma, joka nyt on hyväksytty, se on myöskin Kiinassa saanut aikaan konkreettisia toimia. Sitten mitä tulee hiilivuotoon, monet teistä puhuivat hiilivuodosta. Se on asia, joka on komission ja koko unionin huolenaiheena. Energiapaketissa on tehty suuria askelia energiatehokkaiden teollisuuksien suojelemiseksi tältä hiilivuodolta. Meidän, meillä on tällainen äh, benchmark-järjestelmä, joka on nyt äh, toimeenpantu. Ja meillä on epäsuoran hiilivuodon tarkkailujärjestelmä, eli tämä on hyvin tärkeä kompromissi ollut kolme vuotta sitten äh, energiapaketissa parlamentin ja komission välillä pääjulkilausumassa, jos nyt keskustelemme, ja tässä tiekartassa me olemme tarkastelleet näitä asioita. Me seuraamme tilannetta jatkuvasti, ja kolme, kolme vuotta sitten ä, tilanne oli erilainen, nyt se on edistynyt monista syistä. Esimerkiksi siksi, että nyt me näemme Kööpenhaminan sitoumusten jälkeen toimintaa muissakin maissa, emme ole yksin maailmassa. Toisekseen hiilin päästöjen hinnat ovat muuttuneet nyt me, siihen verrattuna, mitä kolme vuotta sitten ajateltiin, ähm, hiilen hinta on kehittynyt ja näissä asioissa meillä on äh, edelleen äh, muutosta. Eli ne toimenpiteet, joita olemme tehneet tässä, nähdään selvästi, että meidän toimimme ovat olleet tehokkaita ja sopivia toimia tällä alalla me tulemme edelleen tarkkailemaan kehitystä. Kiitoksia. Sudan. No niin, nyt rouva Karvalio voi vielä vastata esittelijän puolesta. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikista huomioista, jotka todella välitän Rova Jordan Siselille. Tässä valiokunnassa tarvitaan konsensusta energiatehokkuuskysymyksestä ja täytyy ottaa luonnollisesti huomioon viimeaikaiset tapahtumat, äh, innovatiiviset rahoitustoimet sekä äh, investoinnit äh, eri hyötyihin. Täällä todella kollegoilta kuultiin hyvin tärkeitä puheenvuoroja, mutta pääasia ja tämän valiokunnan vastuu on juuri katsoa, teollisuuden roolia hiilivuodon syntymisessä. Komissiolla on energia- ja ilmastonmuutospaketissa tiettyjä ehdotuksia, kuten CDM-järjestelmä ja muita, mutta nämä eivät kuitenkaan vielä riitä. Tiedän, että Rouan, Roua Jordan Sisel on EPPn yleisen kannan takana se, että tavoitteena pyrkiä kansainväliseen sopimukseen. Tämä tavoite liittyy hyvin paljon juuri teollisuuteen ja meidän tulisi pyrkiä saamaan aikaan uusia innovaatioita paljon energiaa vaativilla teollisuuden aloilla erityisesti. Tiedän, että on ehdotettu kokonaisvaltaista, horisontaalista ja myös alakohtaista ratkaisua raskaalle teollisuudelle, niin kuin olemme kansainvälisissä neuvotteluissa tehneet metsäteollisuuden sekä ilmailun alalla jo aiemmin. Tämä voisi tuoda lisäarvoa, nämä kansainväliset neuvottelut ja myös äh, EUn hiilidioksiditavoitteet. Uskoaksemme seuraavasta sopimuksesta ei tule yhtä helppoa saavuttaa kuin Kioton sopimus. Tilanne on huoma- huomattavasti monimutkaisempi nyt. Maailmantilanne on huomattavasti monimutkaisempi. Öö, ei tarvita yhtä sitovaa tavoitetta, tarvitaan alakohtaisia tavoitteita ja mahdollisesti alakohtaisia sopimuksia. Ja nyt voitaisiin aloittaa käynnistää analyysit ja näiden mahdollisuuksien tutkiminen. Kiitoksia kaikille ja minä toimitan esittelijälle kaikki teidän huomionne. Kiitos. Hyvä, kiitoksia. Määräaikatarkistusta jättämiselle on 21. maaliskuuta. Ja monet kollegat tässä jo totesivatkin, että torstaina järjestetään kuulemistilaisuus. Kaikki olette lämpimästi tervetulleita tuohon kuulemistilaisuuteen. Sitten siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Yhteinen maatalouspolitiikka vuoteen 2020, ruoka ja muut. Kollega Roine saa nyt ensimmäisenä ja ainoana puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Varmaankin kaikki tai ainakin useimmat meistä voimme olla yhtä mieltä siitä, että yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta tarvitaan. Tiedän, että tämä on Tanskan puheenjohtajakauden tärkeimpiä prioriteetteja vuonna 2012. Tarvitaan julkista tukea Euroopan tuottajille niin, että he voivat tuottaa kilpailukykyisiä ja terveellisiä tuotteita meidän kuluttajillemme kunnolliseen hintaan. Ja jos me saamme tämän viherrysosuuden hoidettua, niin voimme todella päästä hyvälle tielle muun muassa vihreän energian ja niin edelleen suhteen. Viljelijöillä ei tällä hetkellä ole kannustimia hyödyntää näitä olemassa olevia resursseja. Ja tämä vihertäminen, sen tulisi kannustaa investoimaan vihreämpiin tuotantotapoihin, ja muihin maataloudessamme, mutta luonnollisesti viljelijöiden on toteutettava EU-lainsäädäntöä. Tämähän nyt on täysin erillinen asia tästä vihertämisulottuvuudesta. Siinä sen, sen kautta halutaan tarjota yrityksille, viljelijöille uusia mahdollisuuksia esimerkiksi vaihtoviljelyn kautta totta, mutta missään nimessä ei haluta lisätä byrokratiaa. Tämä on tehtävä yksinkertaiseksi, loogiseksi ja avoimeksi niin suurelle yleisölle kuin viljelijöillekin. Ja siksi olen ehdottanut, että siinä tapauksessa, että kolme kymmenestä listalla olevasta julkisesta ympäristöhyödykkeestä tuotetaan. Ja näiden on oltava tärkeitä kaikille jäsenvaltioille, mutta lähtökohdat ovat tietenkin erilaiset eri jäsenvaltioissa. On varmistettava se, että kaikilla on mahdollisuus saada näitä vireitä elementtejä käyttöönsä, samoin kuin muillakin. Ja tämä tulisi ottaa huomioon. Minä uskon, niin kuin jo äsken tuossa totesikin, että että ympäristömme tulee tästä virtaamisesta hyötymään suuresti. Viljelijät saavat uusia mahdollisuuksia ja näin vahvistetaan myös maailmanlaajuista kilpailukykyämme. Puheenjohtaja, odotan nyt kovasti, että kuulen kollegojen huomiot ja tulevina viikkoina tulen sitten tekemään varjoesittelijöiden kanssa yhteistyötä niin, että toivottavasti saamme ää, maatalouspolitiikan hyville linjoille. Kiitoksia ja sitten herra Pirilla. Grazie. <clears throat> Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Maatalous on edelleen keskeinen osa Euroopan unionin taloutta. Se tuo merkittävän panoksen BKT ja sieltä tulee paljon epäsuoria ja suoria työpaikkoja. EU 2020 strategia YMP-osan tarkoituksena on se tuotannon keskeinen osa. Tarvitaan suuria investointeja tutkimukseen ja innovointiin. ollaan nykyistä tutkimusohjelmaa ja tulevaa kahdeksatta puiteohjelmaa. Olen yhtä mieltä komission kertomuksesta, josta tänään keskustellaan sen mukaan, että maataloudelle annetaan tärkeä rooli ympäristön suojelemisessa ja ilmastonmuutoksen torjumisessa. Valmistelijan Roiden ehdotukset ovat kaikki sellaisia, joista voin olla yhtä mieltä. Maatalouden ekologista komponenttia on vahvistettava. Se voi myös toimia vihreän energian tuottajana ja sen otettava ensimmäisen pilarin niin kuin kohdassa 5 ehdotetaan. YMPn tulevissa muotoilussa on otettava huomioon monivuotiset suunnitelmat on tuettava vihreämpää tai Se merkitsee, että on vahvistettava maatalouden osa-alueita, joita voidaan vahvistaa ensimmäisessä ja toisessa pilarissa ja voidaan myös varmistaa, että voidaan hyötyä toimista, joilla saadaan tukea sertifiointiin ja varten ja teknistä tukea varten. Myös markkinoiden hintojen volatiliteetti on huomioitava. Kriisi on osunut kaikkiin maatalouden sektoreihin Euroopan unionissa. Se on osoittanut, kuinka strateginen nykyinen YMP on. Sehän perustuu perustuu jäykkiin toimiin, joilla ei voida vastata tilanteeseen, jossa hinnat ovat hyvin, hyvin vaihtelevia. Tähän kriittiseen tilanteeseen olisi nyt reagoitava tulevassa YMP niin, että otetaan käyttöön antisyklisiä toimia ja voidaan oikea-aikaisesti ja automaattisesti vastata markkinoiden ailahteluihin. Luonnonkatastrofit, joita yhä useammin tapahtuu valitettavasti, ja jotka asettavat vaaraan maatalouden tuottavuuden, sitä varten on valmisteltava tehokkaimpia ja oikea-aikaisempia vakuutuksia ja välineitä. Maan taloustuottajien tulojen tukemiseksi tarvitaan tasapuolisia parametreja, jotka ovat tasa... Jos otetaan huomioon todelliset tulot ja elinkustannukset eri maissa ja bruttotuotanto sitten maaseudun kehityksestä, on keskeistä varmistaa toista pilaria niin, että saadaan investointitoimista tehokkaampia, kun kyseessä on kestävään maatalouteen pyrkivät yritykset. Ja tarvitaan myös tehokas nuorten tuki, tukemispaketti, jossa autetaan ammatin aloittamisessa ja annetaan jatkokoulutusta ja, keho, ja kannustetaan maatalouden moni toiminnallisuuteen. On taattava asianmukaiset palvelut henkilöille, jotka, säilyvät, jotka pysyvät maaseutualueilla. Maaseudun ase- asuttaminen vuoristoalueilla muun muassa on, on hyödyllistä. Meillä on olemassa välineitä, joilla voidaan varmistaa siirtyminen moderniin maatalouteen Euroopassa. toivon, että YMP-neuvotteluissa parlamentti säilyttää vuosina 2014 ja 2020 nykyiset määrärahat maatalouden osalta. Se on kuitenkin Euroopan talouden vetojuhta. Kiitoksia. Herr Grübsch. Kiitoksia puheenjohtaja. Teillä on varmaankin vaikeuksia ääntää nimeni, mutta ei se mitään. Dziękuję panie przewodniczący. Właściwie mamy trzy takie aspekty, które są... E- Todellakin meillä on tässä kolme aspektia, jotka kuuluvat tähän aiheeseen. Ensinnäkin ähm, vuoteen 2020 ulottuva maatalouspolitiikka, jotta voisimme vastata luonnonvarojen käyttö- ja ruokakysymyksiin ja niihin sisältyviin haasteisiin. Sitten meillä on myöskin Euroopan unionin sisäinen alueiden kohesio, ei vain unionin tasolla, mutta myöskin alueella tasolla. Maatalousalue kattaa noin 90 prosenttia unionin maantieteellisestä alueesta, eli jos sanotaan, että tämä on jokin pieni sektori, niin se olisi kyllä erittäin suuri virhe. Sitten toisekseen vastauksena komission julkilausumaan me olemme valmistelemassa mietintöä agrivaliokunnassa. Ja meidän pitäisi myöskin voida vastata herra Roduksen mielipiteeseen. Olemme huomanneet herra Roduksen mielipiteen suhteen seuraavia asioita. Tässä on kehitelty nyt vain viittä kohtaa jotka käsittelevät yhteisen maatalouspolitiikan eri aspekteja. Minä haluaisin sanoa, että positiivisena huomiona herra Roduksen mielipiteisiin voitaisiin sanoa, että hän tukee ympäristökomponentin, vihreän komponentin säilyttämistä ensimmäisessä pilarissa. Tämä on sellainen asia, jossa agri-valiokunnan Esittelijä on hiukan eri mieltä. Hän haluaisi nähdä tämän asian toisessa pilarissa. Ja myöskin meidän esittelijämme täällä korottaa sitä asiaa, että vihreän komponentin ei pidä kasvattaa byrokraattista taakkaa. Tässä minulla on hiukan epäilyksiä. Meidän pitäisi valita kolme komponenttia tai asiaa, listassa, jossa niitä on kymmenen, mutta kuitenkin minulla ei ole tai ei ole missään nähnyt sellaista informaatiota, joka sanoisi, että on todellakin kymmenen vaatimusta, eli siis, että näitä vaatimuksia olisi todellakin kymmenen. Agrivaliokunta listaa yksitöistä. Mutta siinä ei eläinten hyvinvointi ole mukana esimerkiksi. Eli nämä ovat kuitenkin sellaisia elementtejä, joita ei pidä unohtaa, kun keskustellaan ympäristötekijöistä. Eli mielestäni meidän pitäisi ajatella näitä aspekteja ja toinen asia, mitä meidän pitäisi ajatella, on se, pitäisikö näitä kohtia olla kolme vai kaksi, niin kuin agrivaliokunta on ehdottanut, johon siis maanviljelijöiden pitäisi suhtaa, sitoutua, koska he saisivat tästä hankkeesta etua. Yksi asia, mitä pitäisi korostaa, on se, että maanviljely perinteisessä muodossaan tuotannon ulkopuolella tarjoaa yleishyödyllisiä hyödykkeitä. Ja tämä vihreä aspekti tässä YMPssä vuoteen 2020 myöskin ottaa huomioon sen, että maatalousalue tuottaa tiettyjä yleisiä yleishyödykkeitä. Eli tämä on hyvin tärkeä myöskin tämä ympäristöllinen aspekti. Ja maatalous tuottaa paljon enemmän muitakin hyödykkeitä kuin vain energiaa ja ruokaa. Meidän valiokuntamme näkökulman mukaan meidän pitäisi myöskin korostaa sitä, että maanviljelyksellä on valtava vaikutus esimerkiksi teollisuuden kehitykseen ja talouteen. Meidän pitäisi tarkastella synergiaetua YMPn ja muiden politiikkojen välillä. Ja tämä on Eurooppa 2020-strategian kanssa yhtä pitävä. Meidän pitäisi korostaa tätä synergiaefektiä, joka voidaan luoda, jos nämä politiikat täydentävät toinen toisiaan kun niitä toimeenpannaan. Toinen asia, mitä pitäisi korostaa, on se, että maanviljelys on resurssien lähde teollisuudelle, ei vain uudistuville energialähteille, mutta muillekin aloille. Klassinen esimerkki tässä on YMPn uudistus sokerialalla. Me poistimme osittain tuotannon, menetimme noin 16 000 työpaikkaa tuotannossa ja prosessoinnissa. Ja myöskin poistimme noin 140 000 tuotantotaloutta. Siis tämä oli valtava, valtava vaikutus. Tässä maatalous todellakin vaikuttaa teollisuuteen ja talouteen hyvin suuresti. Sitten meillä on uusia mahdollisuuksia. Innovaatiopolitiikka voisi tukea innovaatioita erittäin suuresti, ei vain energian alalla, mutta muillakin aloilla, jotka liittyvät maataloustuotteisiin. Uskon, että on myös hyödyllistä mainita, että muiden tarkoitusten lisäksi ympäristön strateginen rooli on myöskin tärkeä. Olemme huomanneet, että eri puolilla maailmaa levottomuudet liittyvät ruoan hinnan nousuun. Eurooppa on tässä myös erittäin suuri tekijä, sillä me viemme 70 prosenttia viennistämme kehitysmaihin. Maatalous on tai voi olla – resurssien lähde hyvin suuressa määrin, suuremmassa määrin kuin se ennen oli. Uudistuvan energian lähde, tässä voitaisiin korostaa monia asioita. Energiaa toisaalta, mutta jotta energiaa voitaisiin luoda, meillä on myöskin tämä päästöprosessi, sillä eh, hiilidioksidia sitoutuu tämän prosessin tuloksena. Haluaisimme, haluaisin nyt mainita, että olemme kiinnittäneet metsäteollisuuteen paljon huomiota hiilidioksidin sitoutumisen kohdalla, mutta maatalouden roolista on puhuttu melko vähän tähän mennessä. Esimerkiksi se voisi sitouttaa orgaanisia aineita maaperään ja näin rajoittaa hapettumisprosessia, siis niiden aineiden hapettumista, joita maaperässä on. Me voisimme ehkä tässä onnistua vähentämään hiilidioksidia. Energiatehokkuus maataloudessa on asia, jossa on muutamia tärkeitä aspekteja. Ensinnäkin maanviljelys voi olla uudistuvan energian lähde, mutta se voi myöskin kuluttaa monia aineita, jotka tulevat muilta aloilta. Esimerkiksi teollisuudesta tai liikenteestä. Ja se voi myöskin parantaa energiatehokkuutta. Esimerkiksi mitä tulee eri kuljetusvälineisiin tai teollisuuteen ja kaikki tuotteet, mitä käytetään maataloudessa, voivat myöskin olla sellaisia, että niitä voidaan käyttää hyväksi energiatehokkuuden parantamisessa. Mitä tulee sitten taas lämpöenergiaan, sillä maataloustuotannossa käytetään hyvin paljon jäähdytyksen tuottamaa energiaa, koska siitä voidaan myös tästä prosessista saada energiaa. Tietenkin se on kallis tapa, ja sitä ei enää käytetä juuri korkeiden kulujen vuoksi. Eli jos tämä on mahdollista, me voisimme ajatella, että mainitsisimme toisen pilarin, joka toisaalta voisi luoda työpaikkoja maatalousalueella, erityisesti PK-sektorilla ja myös paremman infrastruktuurin ja parempien taloudellisten mahdollisuuksien kautta, joita internet on tarjonnut. Mutta eri tavoin esimerkiksi aurinkovoimaa käyttämällä voitaisiin parantaa energiatehokkuutta ja edetä tässä asiassa maatalousalueella. Tai ehkäpä energia tehokkuutta voitaisiin parantaa rakennusten osalta. Siis nämä olivat ne huomiot, jotka minä haluaisin tehdä ja haluaisin tehdä yhteistyötä esittelijän kanssa, jotta tiettyjä ehdotuksia voitaisiin ottaa mukaan sellaisia, jotka eivät muuta mietinnön rakennetta, mutta ehkä ne voisivat auttaa lisäämään tiettyjä elementtejä, jotka voisivat tarkentaa ja korostaa tämän sektorin roolia mikä on meidän valiokuntamme toiveiden mukaista. It's your turn. Thank you. <clears throat> Thank you, Chair. Kiitoksia, kiitoksia herra puheenjohtaja. Mielestäni meidän roolimme teollisuusvaliokuntana, mitä tulee YMPn tulevaisuuteen, on erittäin tärkeä. Meidän täytyy ruveta ajattelemaan, että maanviljelijät ovat todellakin yrittäjiä niin kuin he ovat ja että tämä alue luo työpaikkoja sekä metsä- että maatalousalalla. Minä sanoisin, että on monia periaatteita, jotka ovat tärkeitä ITREN mietinnössä. Tämä on tietenkin yksinkertaistus, mutta kyseessä on teollisuuden rooli työpaikkojen osalta ja mahdollisuudet. Minä uskon, että vihreiden aspektien pitäisi olla ensimmäisessä pilarissa. Se tekisi asiat helpommaksi ja jäsenmailla olisi yksi auktoriteetti, sillä tässä toisessa pilarissa on monia erilaisia virastoja ja muita, sillä Tämän vuoksi siis mielestäni ensimmäinen pilari olisi tärkeämpi. Jos me haluamme saavuttaa kilpailukykyä, mielestäni ensimmäinen pilari on tässä avainasemassa. On hyvin harmillista. Mehän kaikki matkustamme paljon ja olemme huomanneet, että nykyinen kriisi ja ilmasto seikat ja Japanin kriisi Olemme siis huomanneet, että mahdollisuudet käyttää uudistuvaa energiaa on edetty sivuun. Pohditaan maatalouden tuotantoa, biokaasun tuotantoa, sitä tarvitaan erityisesti sähkön tuottamiseen ja polttoaineisiin ja mahdollisuudet ovat olemassa, teknologiaa on olemassa, mutta investointia ei tapahdu. Saksa on tässä esimerkki. Siellä nähdään tällaisia tilanteita. Muuten meidän pitää tarkkailla eh, esimerkiksi uutta Seelantia, että näkisimme investointia tapahtuvan. Minä haluaisin myös sanoa, että jos tarkastelemme materiaaleja, joita nyt agrivaliokunnassa tuotetaan, kun tarkastelemme tulevaisuuden polttoaineen ja ruoan äh, tarvetta, mielestäni meidän pitäisi ympäristönäkökulmasta pyrkiä parantamaan maaperän laatua ja pyrkiä samalla tekniikalla tuottamaan biokaasua, eikä ole mahdollista, että me jätämme 5 prosenttia koko potentiaalista pois. Me tarvitsemme ruokaa, me tarvitsemme työpaikkoja, me tarvitsemme energiaa. Eli minä toivon, että yksi asia, jota voidaan sanoa, on se, että tämä ää, äh, 5 prosenttia on hyvin pieni ää, äh, ja hyvin ää, äh, jälkeen jäänyt luku, kun ajatellaan energiantuotantoa ja maaperän käyttöä. Meillä on monia aiheita. Tämä on myöskin maataloudessa aiheena ja monet yliopistot ovat huomauttaneet, että sektorilla on mahdollisuuksia parempaan energiatehokkuuteen ja, ja he ovat puhuneet sellaista luvuista kuin 40 tai 50 prosenttia, eikä YMPssä ole tällä hetkellä mitään työkaluja, joilla nämä asiat voitaisiin saavuttaa, mutta tälle sektorille ja työpaikoille olisi erittäin tärkeää varmistaa, että uudessa YMPssä on nämä työkalut mukana. Kiitoksia. Antaisin nyt puheenvuoron komissiolle. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää että teollisuus tutkimus- ja energiavalikuntaa kiinnostuksesta komission kertomusta kohtaan koskien YMPT 2020 jälkeen. Haluaisin esittää jotakin huomioita. Ensinnäkin panen merkille tämän myönteisen lähestymistavan näissä ehdotuksissa, jotka koskevat suorien maksujen viherryttämistä. Tämä on lähestymistapa, joka on varsin lähellä Euroopan komission näkemyksiä. Tässä mietinnössä korostetaan muiden edellinen jäsenen tavoin sitä tarvetta, että viherryttäminen ei kuitenkaan aiheuttaisi lisää byrokratiaa. Tämäkin on asia, joka, josta, jota komissio valvoo. Tehän tiedätte, että YMP on jo tehty tiettyjä yksinkertaistamisia – Tämä on myös tärkeä osa-alue tiedonantoa. Esimerkiksi asiantuntijakomitea on perustettu komission jäsenen pyynnöstä ja siellä valvotaan, että maksu, asiamiehet ja tuottajat ovat mukana, kun tehdään suosituksia toimia varten ja valvovat, että nämä toimet eivät aiheuta lisää byrokratiaa. Pyritään pikemminkin vähentämään byrokratiaa. Komissio on aivan yhtä mieltä näistä ehdotuksista ja valikunnan kannasta koskien uusia, uusia vaihtoehtoja ja uusien ratkaisujen kehittämistä maataloutta varten. Tiedonannossa maaseudun kehityksen osalta komissio on erittäin selkeä ja toteaa, että ympäristö, ilmastonmuutokset ja maatalouden innovointi tulevat olemaan periaatteita, jotka olemaan maaseudun kehityksen suunnittelua. Innovoivan Euroopan puitteissa komission yksiköt ovat laatimassa Euroopasta kumppano, innovointikumppanuutta maataloutta varten. Tavoitteena on nopeuttaa maatalouden innovointia ottaen huomioon nykyiset haasteet, siis ilmastonmuutos ja tarve säilyttää tai lisätä, lisätä tuotantoa, käyttää vähemmän resursseja ja myös tavoitteena on parantaa maatalouden tuottavuutta ottaen huomioon luonnonvarojen äh, äh, hallinnointi. Kiitoksia. Kiitän ja sitten äh, esittelijä saa vielä puheenvuoron. Kiitoksia. Vastaankin nyt äidin kielelläni, eli tanskaksi. Eli pankaapa nyt ne kuulokkeet päähän. Se varmaan olisi parasta. Eli Kiitoksia todella näistä erittäin rakentavista puheenvuoroista keskustelussa. Minä pidän tätä keskustelua ja näitä keskusteluja erittäin hyödyllisinä. 1500 eh, merkkiä hän kirjaintasaan vain käyttää tässä tekstissä ja Kyllä aika mahdoton tehtävä on kaikki keskustelussa esiin tullut tähän 1500 merkkiin mahduttaa. Siksi olen joutunut keskittymään tiettyihin asioihin ja olen valmistellut luonnoksen, lausuntoluonnoksen, joka ähm, on yleisluontoisempi. Jos olisin joutunut joitain yksityiskohtia ottamaan mukaan, olisin joutunut jättämään toisia pois. Ja mm, tämähän on hyvin kattava kattava lausunto, joka keskittyy tämän vihreän komponentin kasvumahdollisuuksiin niin, että maataloudesta voi tulla osa sitä, mitä Rova Ek tuossa sanoi, osa tällaista talouskulttuuria, joka voi laajata toki myös muille aloille ja antaa panoksen 2020 strategiaa silmällä pitäen. No niin. Minulla todella oli äh, tiettyjä rajoituksia ja on edelleenkin luonnollisesti sitten kun saamme kaikki muutosesitykset, voimme edistää tätä työtä entisestään, mutta korostaisin sitä, että tärkeää on saada aika hyvin vahva lausunto valiokunnaltamme. Kaikkein tärkeintä on keskittyä, keskittyä, keskittyä ja tiivistää niin, että muut ylipäätään jaksavat tämän valiokunnan lausunnon lukea. Eli pyytäisin ottamaan tämän huomioon myös tulevissa keskusteluissa, mutta muuten olen luonnollisesti käytettävissänne ja valmis ottamaan huomioon kaikki teidän ajatuksenne. Ja sitten meidän täytyy ehkä neuvotella ja keskustella siitä, että toimitaanko ensimmäisen vai toisen pilarin puitteissa. Mm, ehkä minun mielestäni tämä olisi parempi hoitaa ensimmäisessä pilarissa. Ihan byrokratiankin kannalta se olisi edullisempaa. Mutta tämähän me voimme palata sitten jatkoneuvotteluissa. Ja kiitän jo nyt hyvistä rakentavista ehdotuksista. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt ilmoittaisin, että 22. maaliskuuta kello 12 on määräaikatarkistusten tarkistusten jättämis Liiselle, ja näistä tarkistuksistahan täällä on jo paljon puhetta ollutkin. Nyt siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Kyse on öljystä ja kaasusta. Kukas tässä nyt taas onkaan? Kollega Ford on tästä vastuussa, saa ensimmäisen puheenvuoron. Öljyn ja kaasun poraustoiminnan turvallisuus avomerellä on tosiaan tämä esityslistan kohta 12. Meillä on tunti aikaa ja vielä yksi esityslistan kohta tämän jälkeen, joten ehdottaisin, että puoli tuntia. Mutta nyt puheenvuoron saa todella Rova Ford. Thank you. And thank you for allowing... Kiitoksia. Ja kiitos siitä, että meillä on tilaisuus keskustella ensimmäistä kertaa tästä. Varjoesittelijöiden kanssa tapasin lyhyesti viime viikolla. Olen tehnyt äh, mietintöluonnoksen, se on nyt matkalla muidenkin käsiin. Mutta rajoitukset olivat hyvin tiukat, niin kuin äskenkin todettiin, ja on monia asioita, jotka olisimme, olisin halunnut tähän tekstiin mukaan, ja paljon työtä, jota voimme sitten tarkistusten kautta tehdä yhdessä muiden varjostelijoiden ja muiden kollegojen kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa pyrin nyt ennen kaikkea siihen, että katsotaan että ne EUn alueet, joilla tätä poraus toimintaa on, otetaan hyvin huomioon samoin uudet mahdolliset alueet ja tämä ensimmäinen luonnos keskittyy nyt öljyyn ja tämän jälkeen meidän täytyy keskittyä entistä paremmin myös kaasuun. Se, mitä Meksikonlahdella tapahtui, herätteli meitä poliitikkoja juuri tämän <clears throat> avomeren poraustoiminnan turvallisuuskysymyksiin. Tämä on äärimmäisen tärkeää ja meidän täytyy kyllä nyt huolehtia sitä, että opimme läksymme. On kaikkien meidän etujen mukaista energiahuollon ja myös energiamonimuotoisuuden kannalta huolehtia tästä poraustoiminnan jatkumisestakin, mutta sen on oltava turvallista. Nyt täytyisi EU-aloitteessa erityisesti katsoa parhaiden käytäntöjen sääntöjen vertailua, emmekä missään nimessä saa olemassa olevia standardeja heikentää. Eh, ei kaikki poraustoiminta ole suuripaineista porausta. Ja jokainen porauskohde täytyy kyllä arvioida omien olosuhteidensa ja siihen liittyvien riskien pohjalta. Kun katsotaan esimerkiksi Pohjanmerta, EUlla on tällainen rasti ruutuun politiikka, mitä tulee turvallisuuskysymyksiin, jota komissio korostaa annossaan. Riskin arvioinnin on oltava jatkuvaa ja kohde kohteeseen perustava, perustuvaa ja eri ympäristö- ja turvallisuuskysymykset on otettava huomioon. Tämä on tavoitteena, mutta tämä ei ole sitova määräys, mutta kaikki eh, riskit tulisi ottaa jo ennalta huomioon järjestelmällisesti ja ne tulisi arvioida ja niistä huolehtia ennen kuin toiminta, poraustoiminta voi käynnistyä. Mielestäni komission ehdotus ei mene tarpeeksi pitkälle eh, ja niin äh, sääntelyviranomaisten kuin riippumattomien toimijoidenkin tulisi äh, hyväksyä nämä ehdotukset. Ja pidän äh, tätä hyvin tärkeänä, koska esimerkiksi Meksikon lahdella nämä operaattorit ovat tehneet aika merkittäviä muutoksia ilman, että riippumat tahot olisivat niitä ennalta arvioineet. Ja tämä on mielestäni hyvin ongelmallista. EU-ssa näin ei saa käydä. Meidän teollisuutemme tämä harjoittaa erittäin hyvin huomioon työterveyden ja turvallisuuden. Ja on hyvä, että työterveys ja turvallisuus henkilöstön suhteen otetaan huomioon. Öljy ja kaasu eivät ole turvallisia tuotteita ja henkilökunnan huolellis- mm, turvallisuuteen on huolellisesti kiinnitettävä huomiota. Mutta kun näitä läksyjä tässä nyt on opittu, niin hyvin tärkeältä vaikuttaisi se, että ihan tällaiset perustavanlaatuiset turvallisuustoimet ovat jääneet rettuun perälle. Näin esimerkiksi Meksikon lahdella kävi. Ja esimerkiksi automaattiset äh, sähkön äh, toiminnan, siis sähkö, sähkötuotanto, jota toimipisteessä tarvitaan, niin sen sähkönhän pitäisi ajautua alas välittömästi, kun tarve vaiku, näin vaatii. Mutta tällaista, tällainen hätäjärjestelmä oli kierretty esimerkiksi Meksikon lahdella. Ja tämä ei olisi ollut itse asiassa luvallista sääntöjen mukaan ja näiden parhaiden käytäntöjen mukaan. EUn e-, e alueella näin ei olisi voinut tai ainakaan saanut voida käydä. Ja todella siis nämä turvallisuuskysymykset ja ihan menettelytavalliset kysymykset turvallisuuden suhteen sekä säännöt ja lainsäädäntö ovat tärkeitä, mutta jotkut kollegat ovat aivan oikein todenneet, että hyvin tärkeää on sitten tämä käytännön täytäntöönpano. Meidän toimiemme tehokkuus toteutuu vain siinä tapauksessa, että myös täytäntöönpaneva taho on huolellinen. Ja erityisesti kun ajatellaan esimerkiksi välimerta ja mustaa merta, niin nämä löydökset ovat suhteellisen, suhteellisen uusia ja esimerkiksi tarkastajien koulutus ei ole ollut hyvällä tasolla. Sitä täytyy parantaa ja samoin tarkastajien täytyy olla yhteydessä Ähm, näihin toimijoihin. Ei, ei voi olla niin, että on muka syitä sille, että valvonta ja tarkastukset eivät itse asiassa toimi. Mitään nämä äh, selityksiä tälle ei saa olla. Ja kyllä tarpeeksi kokeneita asiantuntevia tarkastajia on mahdollista löytää. Ja tämä on tietenkin tärkeä rekrytointikysymys muuallakin kuin EU-ssa, siis äh, myös äh, esimerkiksi niillä aloilla, joissa poraustoiminta on harjoitettu huomattavasti EUta pidempään. En tässä nyt ehdota jotain aivan uutta EU-tason tarkastusviranomaista, mutta katson kuitenkin, että Euroopan jäsenvaltiot voisivat auttaa toisiaan ja EU voisi auttaa kapasiteetin perustamisessa uusilla poraus, uusissa porauskohteissa, uusilla porausalueilla. Ähm, Eli näin tällainen rajat ylittävä tarkastustoiminta voisi olla hyvinkin mahdollista. Tämän lisäksi tarvitaan huomattavasti tehokkaampaa tiedonvaihtoa. Ja uskoakseni muutkin tahot kuin EMSA voivat äh, koordinoida juuri kriisitilanteissa toimintaa. Hetkinen, missäs minä olinkaan. Katsotaan vaikkapa Pohjanmerta. Vuoropuhelu sääntely, sääntelijöiden äh, välillä on jatkuvaa, näin he ainakin väittävät. Kyllä heillä on keskustelufoorumi. Mukana on myös ei-EU-valtioita, e kuten Norja on mukana Pohjanmerifoorumissa, ja vastaava foorumi voisi olla hyödyllinen esimerkiksi Välimerellä – koska monet Välimeren poraukset eivät välttämättä toteudu EUn aluevesillä. Eli kokemusten vaihto myös ei-EU-aluevesien kanssa olisi tärkeää. Tämä sama koskee luonnollisesti Mustaa merta. Tietojen vaihtoa tulee siis parantaa ja myös maailmanlaajuisten standardien parantaminen olisi tärkeää. Turvallisuuden on oltava tärkeä prioriteetti. Tämänhetkiset Äh, raportointijärjestelmät eivät mielestäni välttämättä ole kyllin tehokkaita. Ehkäpä jäsenet voivat katsoa vertailua vaikkapa ilmailuteollisuuden raportointiin verrattuna äh, porausteollisuuteen ja esimerkiksi äh, nettitiedottamista halutaan tukea ja juuri parhaiden käytäntöjen vaihtamista niin sääntelyn kuin tarkastustenkin alalla ja näin. Äh, voidaan tietenkin katsoa, missä näitä ongelmia syntyy. Minä yritän tässä, minä joudun tässä nyt hiukan oikomaan polkujani. Äh, tiedän, että on monia ähm, pyrkimyksiä siihen, että jos katastrofi tapahtuu, siihen pystyttäisiin vastaamaan huomattavasti nopeammin niin, että nämä porauspaikat saadaan mahdollisimman nopeasti suljettua ja niiden, ää, niillä olisi kunnollinen laitteisto mahdollisimman lähellä. Haluaisin, että EUn kaikilla eri alueilla olisi tällainen laitteisto olemassa, mutta tietenkin jos esimerkiksi Välimerelle tällainen pelastuslaitteisto tuodaan, niin kuka sen siitä sitten maksaa? Voisivatko Pohjois-Afrikan valtiot, joiden vesillä ehkä toiminta osittain tapahtuu, olla tässä myös mukana? Meksikon lahden kokemukset olivat hyvin järkyttäviä, mutta suljettuilla merialueilla, kuten nyt esimerkiksi Välimeri tai Mustameri, tällainen katastrofi voisi olla vieläkin vaikuttavampi. Kaikki ilmasto-olosuhteet ja muut olosuhteet, kuten myös Pohjanmerellä, tähän luonnollisesti vaikuttavat. komissio on ihan oikeassa, kun se katsoo näitä vastuukysymyksiä. Luonnollisesti teollisuuden on maksettu vastaava saastuttaja maksaa periaate, mutta pieniä toimijoita ei kuitenkaan tulisi hinnoitella ulos markkinoilta. Eli tarvitaan koordinaatioita eri toimijoiden välillä. Tämä on selvä. Tanskasta Färsaarille toimivaa, toimivaa yhteisyritystä yritys, jossa eri toimijat takavat toisiaan 250 miljoonan euron asti on hyvä esimerkki ja nämä toimijat katsovat tietenkin myös toisiaan, koska ne ovat toinen toisistaan vastuussa. Ne ehkä tällainen naapurivalvonta myös toimii ja ne katsovat, että myös muut noudattavat turvallisuus määräyksiä. Ehkä tällainen vastaava yhteistyö voisi olla mahdollista muuallakin. Ja jos vahinko on suurempi kuin 250 miljoonaa, niin sitten tässä on muita täydentäviä toimia. Ymmärrän, mistä komission ehdotukset ovat saaneet alkunsa, että EU-yritysten tulisi sitoutua noudattamaan EU-määräyksiä, missä tahansa sitten toimivatkin. Mut, ja kyllä minä tätä periaatteessa tuen, mutta tulisi kuitenkin ehkä saada käytännönläheinen ratkaisu tähän. Ei nyt voida varmaankaan odottaa, että kansalliset tarkastajat hyppivät ympäri maailman valtameriä näitä tarkastuksia toteuttamassa. EU yritykset haluavat luonnollisesti, että heidän osakeomistajansa ja, ja, ja kuluttajat ja kaikki e, e, muutkin sidosryhmät voivat luottaa niiden käytäntöjen aukottomuuteen. Mm, tässä hiukan taustaa. Me tulemme painottamaan entistä enemmän keskustelun jälkeen kaasua ja EMPSA ja olen hyvin iloinen siitä, että kollegat erityisesti näissä Mustameri- ja Välimerikysymyksessä myös äh, minua auttavat äh, ja että me voimme saada aikaan, äh, aikaan tilanteen huomattavasti paran, parantuvan, kun kyseessä ovat kuitenkin yhteiset vedet, jotka ehkä eivät ole EUn aluevesiä, mutta vesiä, jotka vaikuttavat myös meihin. Niin, niin. Ja kun tätä aikaa ei paljon ole, niin 29. maaliskuuta ryhmäni järjestää kuulemistilaisuuden. Varjoesittelijät äh, ovat hyvin tervetulleita. Kaikki muutkin ovat äärimmäisen tervetulleita puoluerajojen yli. Koko parlamentin kaikki edustajat ovat tervetulleita. Meillä tulee olemaan Välimeren, Pohjanmeren edustajia puhujina kuulemme ensikäden tietoa siitä, mitä Meksikonlahdella tapahtui ja odotamme tosiaan vahvistuksia 29. maaliskuuta aamulla, kun tämä on aamulla kyllä. Kiitoksia. Ja nyt neljä puheenvuoropyyntöä. Ensimmäisenä Rauha Huol, olkaa hyvä. Thank you. And um, I will try to... Kiitoksia. Yritän puhua lyhyesti aluksi. Haluaisin kiittää Vikiä hyvin paljon siitä, kuinka hän on työskennellyt varjoesittelijöiden kanssa hyvin tiiviissä yhteistyössä. Ja olen ehkä voinut auttaa tekemään, tekemällä hiukan tukevia tarkistuksia, jotka ovat täydentäneet tekstiä. Pidin erityisesti siitä, mitä sanoitte alueellisesta yhteistyöstä ja siitä, kuinka tärkeää on tehdä yhteistyötä EUn naapurimaiden kanssa. Se, mitä sanoitte, että on tarve toimeenpanna paremmin olemassa olevaa lainsäädäntöä, on jotakin, mitä todellakin tarvitsee, tarvitsemme tällä hetkellä. Meidän täytyy todella varmistaa, että kaikki säädökset on toimeenpantu mahdollisimman hyvin. Tässä on yksi erittäin tärkeä asia, johon meidän pitäisi keskittyä erittäin hyvin on olemassa tietynlainen konsensus siitä, että on tärkeää vaihtaa parhaita käytänteitä minkä tahansa poraustyypin tai olosuhteiden suhteen. Meillä pitää aina olla mahdollisimman parhaat olosuhteet, mutta emme tiedä, kuinka me voisimme saada varmistettua, että kaikki jäsenmaat koko Euroopan unionin alueella toimeenpanemat näitä asioita. Tämä on jotakin, mitä meidän pitäisi tarkastella yhdessä. Ja lopulta olen tyytyväinen, että mainitsitte Euroopan unionin yritysten tarpeen käyttää samoja standardeja kaikkialla, missä tahansa ne toimivat, jos ne ovat Euroopan unionin aluevälillä ja jos ne toimivat Euroopan unionin vesien ulkopuolella, säädökset saattavat olla erilaiset, mutta ajattelen, että äh, Euroopan unionin kansalaiset olettavat, että äh, yrityksillä on sama vastuutaso, siis Euroopan unionin yrityksillä on sama vastuutaso missä tahansa maailmaa ne toimivatkin, ja meidän pitäisi löytää tapa varmistaa, että tämä ajetaan todellakin voimakkaasti läpi. Kiitoksia. Kiitoksia. Olen pahoillani Rova karvalio. Minä tässä vaan seurasin listaa. Rova Holkin on kyllä varjoesittelijä, mutta Rova karvalio olisi jo itse asiassa ollut vuorossa ensin. Ei se mitään, ei se mitään. Halusin vain varmistaa, että olin puhujalistalla. No niin, ensin haluan kiittää Vikiä tästä Äh, hyvästä avoimesta äh, työtavasta meidän varjoesittelijöiden kanssa ja hyvästä ehdotuksesta. Minulla on muutama huomio tähän äh, ehdotukseen liittyen. Kaksi näistä huomioista Rouva Ford jo itsekin nosti esiin. Hän on hyvin avoin ottamaan ne mukaan. Tähän hän totesi, että hän on hyvin keskittynyt öljyyn, mutta kaasua täytyy ottaa huomioon entistä paremmin. Ja juuri näistä kaasuterminaalit esimerkiksi ovat tärkeä asia ja mm, tätä korostan. Samoin korostaisin jäsenvaltioiden roolia. Minusta tämä ei riitä. Minusta Euroopan tason koordinaatiota tarvittaisiin ja myös koordino- toimien koordinointia naapurimaiden kanssa – niin kuin Fiona Holt totesi, meidän on analysoitava, miten tämä parhaalla tavalla tehdään, mutta kyllä ilmailuteollisuus on erittäin hyvä esimerkki, niin kuin Rova Fordkin totesi. Eli meidän tulisi analysoida näitä ilmailuteollisuuden menettelytapoja ja ehkäpä saada heidän kokemuksiaan myös tähän käyttöön, koska kun katsotaan näitä suuria teollisia onnettomuuksia, niin paikallinen tai jäsenvaltiotason toimia eivät riitä. Tarvitaan koordinaatioita. Ja tällä hetkellä viraston rooli on keskittyä erityisesti alusten aiheuttamaan saastumiseen. Kyse on siis meriturvallisuusvirastosta, mutta mahdollisesti he voisivat myös katsoa koordinointia turvallisuuden koordinoinnin, ennaltaehkäisyn koordinoinnin ja mun koordinoinnin suhteen tällä porausalalla näillä öljy- ja kaasulautoilla. Sitten tosiaan teollisuuden rooli. Teollisuuden roolia on korostettu paljonkin. Esimerkiksi se, että teollisuus kantaa pääasiallisen vastuun ja sen tulee reagoida, kun jos katastrofi tapahtuu. Kyllä, olen tästä samaa mieltä ja teollisuuden vastuusta samaa mieltä, mutta sääntely, turvallisuus, koordinaatio, siis katastrofi, valmiuskoordinaatio, kokemus näyttää, että teollisuuden roolin korostaminen ei riitä. Julkisen sektorin ja Euroopan tason koordinointia tarvitaan siinä tapauksessa, että katastrofi tapahtuu ja siihen on vastattava. Sitten viimeinen kohta. Tässä korostetaan Pohjanmeren aluetta aika huomattavasti. Ymmärrän sen, koska suuri osa tästä toiminnasta tapahtuu juuri Pohjanmerellä. Kuitenkin katson ja esimerkiksi Pohjanmeren Äh, porausfoorumin kokemuksia voidaan äh, käyttää huomattavasti hyödyksi myös Itämerellä, Välimerellä ja Mustalla merellä. Ja katson, että äh, myös EU-toimijat, kun toimivat maailmanlaajuisesti, niin standardien tulisi olla vastaavia, mutta samalla täytyisi kyllä toimia käytännönläheisesti. Standardien tulisi olla ihan samat missä tahansa toimia sitten maailmanvesillä toimikaan. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi varjoesittelee herra Skinner. Um, I am quite... Minä olen var- melko varma siitä, että ei ole olemassa mitään teollisuuden alaa, joka olisi vastaava äh, kuolin tapausten määrältä, kun onnettomuuksia tapahtuu. Se on hyvin katastrofaalinen 167 työntekijä kuoli ähm, 1995 ja 97, noin 50 työntekijää kuoli, kuoli öljynjalostamolla Meksikossa. Kaiken kaikkiaan toimintatapojen pitää olla sellaisella tasolla, että virheitä ei tapahdu, sillä meillä ei ole varaa virheisiin. Aina kun virheitä tapahtuu, seuraukset ovat katastrofaalisia, sillä niin monia ihmisiä kuolee. Tämä on erittäin korkean riskin ala. Nämä porauslaitot ovat liian kaukana kaikista, että kukaan pystyisi <clears throat> onnettomuuden tapahtuessa pääsemään tarpeeksi nopeasti apuun. Tämän vuoksi teollisuus ei voi tyytyä vähempään, vaan sen pitää ryhtyä siihen, mitä me olemme säätelyllä hakeneet. Ja tässä määrin voisi voisimme ajatella, että ammattiliitot, jotka edustavat niin monia ihmisiä, joiden intressit ovat tässä mukana, voisivat miettiä sitä, kuinka he voisivat turvata turvallisuuden niiden työntekijöiden ohalta, osalta, jotka työskentelevät näillä lautoilla. He voisivat antaa omat mielipiteensä. On olemassa eurooppalainen verkosto, liittojen verkosto ja muitakin foorumeita, joissa voitaisiin keskustella näistä asioista. Olitte oikeassa, kun mainitsitte kaasun. En tiedä, kuinka kaasu toimii ähm, korkean paineen osalta. Öljy aiheuttaa korkean paineen Pohjanmerellä, mutta tuleeko kaasu sitten korkealla paineella ulos, en tiedä, mutta jos tarkastelemme sitä, minua kiinnostaa, se ei ole niinkään tämä tekninen puoli, vaan se, kuinka me voisimme turvata ihmisten turvallisuuden, ei niinkään ympäristön, tietenkin ympäristökatastrofikin on vakava asia, mutta tämä on jotakin, mitä todellakin on tapahtunut. Esimerkiksi se aika, joka kuului siihen, että Amerikassa tapahtuneen räjähdyksen jälkeen saatiin suljettua vuoto, oli valtava ja tällaista viivästystä ei voida hyväksyä, jos tällaista samanlaista onnettomuutta tapahtuisi eurooppalaisilla vesillä. Emme voi hyväksyä näin pitkää toiminta-aikaa. Tämä ei ole mitään sellaista, missä voimme luottaa teollisuuteen ja sanoa tai uskoa sitä, mitä he sanovat. En halua tässä loukata teollisuuden edustajia, mutta meidän täytyy pyrkiä mahdollisimman korkeisiin standardeihin. Ei vain siksi, että tässä on kyseessä ihmisten henki ja turvallisuus, mutta myös muistakin syistä. Nyt tällä hetkellä ajatellaan, että ydinteollisuus on kulkemassa loppuaan kohti. Mutta tässä voitaisiin samalla tavalla samoin perustein sanoa, että öljy ja kaasun kohdalla on sama tilanne. Voimme tässä keskustelussa todeta, että esittelijä on aloittanut jotakin, mitä voimme jatkaa. Kiitoksia. On jetzt Kiitoksia herra Skinner ja nyt herra Rübig. Kiitos puheenjohtaja. Vastikään tapasimme yhteistyövaliokunnassa Yhdysvaltain edustajan ja järjestimme erittäin kiinnostavan kuulemistilaisuuden. Raportti siitä on saatavillanne. Japanin katastrofin valossa voisi olla kiinnostavaa katsoa tätä avomerenporaustoimintaa. Mitä tapahtuu, jos tsunami tai maan järistys osuu alueelle, mitä tapahtuu näille vanho, vanhemmille laitoksille tai niille putkille, jotka eivät enää ole viimeisten tekniikan standardien mukaisia. On hyvä, että komissio on nyt tehnyt ehdotuksen. Meidän täytyisi katsoa, että tämän uusimman tilanteen valossa myös viime tapahtumat nyt todella otetaan huomioon, niin kuin Japanissa. Kiitoksia, herra Ryypi. Ja nyt sitten komissiota, herra Pänik. Thank you, Mr. Chairman, and good morning, everybody. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää ja tämän mietinnön laatijaa hänen aloitteestaan ja haluaisin kiittää koko valiokuntaa hänen tukemisestaan. Tämä on erittäin hyödyllinen aloite, joka tuo tärkeän panoksensa ei vain komission työhön, mutta myöskin tästä asiasta käytävään keskusteluun. Kuten tiedätte, komissio on omassa mietinnössään lokakuussa tehnyt esittelyn politiikoista ja toiminnoista, toimista, joihin pitäisi ryhtyä. Ja olen mielissäni siitä, että esittelijä, tämä valiokunta kaiken kaikkiaan vaikuttavat olevan samaa mieltä hyvin suurella, suuressa määrin sen kanssa, mitä komissio sanoi liittyen aloihin, joissa toimia pitäisi tehdä ja liittyen siihen, minkä tyyppisiä toimia pitäisi tehdä. Haluaisin kertoa valiokunnalle, että lokakuun mietinnön jälkeen me olemme jatkaneet toimia sisäisesti toimia, jotka ovat tarpeellisia, jotta voisimme seurata ja jatkaa toimia, kuten oli ehdotettu mietinnössä. Olemme aloittaneet tutkimuksen, joka käsittelee kaikkia seurauksia, joita erilaisilla toimilla on. Olemme hiljattain tällä viikolla aloittaneet julkisen kuulemisen. Se jatkuu nyt lähes kaksi kuukautta kaikki toimijat voivat Euroopassa ilmaista mielipiteensä liittyen turvallisuuskysymyksiin melko yleisesti aluksi. Siinä on avoimia kysymyksiä, eli siinä on hyvin laaja mahdollisuus suurelle yleisölle ilmaista mielipiteensä. Ja sitten olemme keskittyneet niihin aloihin, jotka on tunnustettu tässä mietinnössä. Ja samoin aiheisiin, joihin tämän valiokunnan esittelijä on keskittynyt. Eli voimme siis edetä tässä synergisellä tavalla ja vahvistaa kaikkien toimien tehokkuutta eurooppalaisella tasolla, ei vain komission julkilausuma, mutta myöskin meidän komission jäsenemme on osoittanut olevansa hyvin kiinnostunut saamaan äm, toimia aikaan ennen ensi kesää. Eli tässä ei voida nyt hukata aikaa kasvavan huolen vallitessa. Huolen, joka koskettaa koko energia-alaa. Tätä taustaa vasten haluaisin korostaa, että meillä on yleinen lähestymis Tämä yleinen lähestymistapa tässä mietinnössä vastaa hyvin paljon meidän tapaamme ajatella. Haasteet, joihin pitää vastata, ovat hyvin paljon samoja kuin ne, joita me olemme tunnistaneet, samoin samat ajatukset. Ja ehdotukset toimiksi ovat niin konkreettisia ja yksityiskohtaisia ja niin samanlaisia kuin meidän omat ajatuksemme, että olisimme hyvin paljon valmiita omaksumaan ne osaksi omaa aloite luonnostamme. Tietenkin niitä pitää analysoida vielä enemmän tarkemmin. Jos voin sanoa näin, en, tämä ei ole ehkä kritiikkiä, mutta hiukan huoli. Haluaisin sanoa samaa kuin eräs varjoasittelijoista sanoi, mitä tulee tähän mietinnön ehdotukseen. Eurooppalainen taso olisi tärkeä. On monia asioita, joissa pitäisi tehdä toimia, mutta esittelijä ei ole halunnut sanoa suoraan, kenen pitäisi toimia. Ja me uskomme, että niin kuin me sanoimme lokakuun paperissamme, monet toimet, joita pitäisi tehdä, pitäisi tehdä eurooppalaisella tasolla, se olisi kaikkein parasta ja tehokkainta. Ei ole hyvä jättää näitä aloitteita jäsenmaille teollisuuden suhteen, vaan ne pitäisi tehdä yhteisötasolla. Voisin nimetä muutamia. Tarvitsisimme Euroopan laajuisen äh, säädöstön, joka menisi pidemmälle kuin nykyisin olemassa oleva lupamenettely ja säädöstö on paljon sen pitäisi ottaa huomioon kaikki mahdolliset huolet ja riskit niin, että ei vain, ei toimittaisi vain tietyn jäsenmaan lainsäädännön alueella, vaan koko Euroopan alueella, niin ettei riskejä voisi aiheutua ympäristölle tai ihmisten hengille. Ja me uskomme myöskin, että on tapa luoda Euroopan tasolla puitteet eurooppalaisella aloitepolitiikalla. Ja tämä olisi kaikkein tehokkain tapa toimia. Tämä liittyy myöskin läpinäkyvyyteen. Jälleen kerran läpinäkyvyys on alue, jossa tarvitaan aloitteita. Informaation jakamista eurooppalaisella tasolla tarvitaan. Ja tässä komissio ja instituutiot voivat olla tärkeänä tärkeässä roolissa luomalla Euroopan laajuisia foorumeita. Ja tässä mietinnössä mainitaan myöskin se, että Euroopan toimielimet ovat tässä tärkeässä roolissa. Mielestäni olisi hyödyllistä tarkastella näitä muutamaa ajatusta pidemmälle, kun ajattelemme. Kiitoksia. Kiitoksia, Rouva Ford. Vielä nopeasti, niin kuin totesin, meillä on tasan puoli tuntia tätä aihetta varten. Nyt teillä on siis minuutti jäljellä. Öö. Uh, no joo. Siis olen lähes samaa mieltä kaik- lähes kaikesta, mitä täällä on sanottu. Niin kuin olemme aiemmin todenneet, äh, meidän kulkuvirastolle voi olla rooli näissä katastrofeissa. Ja yksi aihe, on varmistaa se, että valtiot puhuvat samalla äänellä eri kieliä, mutta samalla äänellä ja samaa terminologiaa käyttäen niin, että voisivat nopeasti koordinoida toimensa katastrofin sattuessa. Kun puhun teollisuuden pääasiallisesta vastuussa, vastuusta katastrofitapauksissa, niin tarkoitan sitä, että heidän tulisi maksaa vakuusrahastorahoja ennen katastrofin tapahtumista niin, että voidaan reagoida mahdollisimman nopeasti, että rahaa on. Ja eurooppalainen koordinaatiomalli paitsi EUn puitteissa myös naapurivaltioiden kanssa on hyvä ajatus. Sitten hyvät lupamenettelyt, parhaiden käytäntöjen Vaihtaminen varmasti olisi hyvä, juuri turvallisuuskysymyksiäkin ajatellen juuri tätä tarkoitan ja mitä avoimuuteen tulee läpinäkyvyyteen, juuri tiedonvaihtoon teollisuuden toimijoiden välillä, niin parhaat käytänteet ja katastrofivalmius kyllä kansainvälistä viestintää tarvitaan enemmän paitsi EU27 puitteissa maailmanlaajuisesti. Tätä tarvitaan tämä ilmailuteollisuuden malli ei ole vain EUn malli, se on maailmanlaajuinen malli ja hyvä esimerkki. Kyllä, AY-liike kutsutaan myös kuulemistilaisuuteen ja ympäristövaliokunnan kollegamme, jotka ovat asiasta kiinnostuneita ja varmasti ovat, ovat toki myös tervetulleita kuvan soittavat minulle. Kyllä, kaasu, e, nestekaasu on otettava huomioon. E, niin, avomeri on kauempana kuin rannikko, mutta kyllähän samat turvallisuuskysymykset liittyvät molempiin. Omassa vaalipiirissäni meillä oli valtava katastrofi e, öljyn jalostamolla muutamia vuosia sitten. Jos olisi tapahtunut päivällä, niin tuhannet olisivat menettäneet henkensä. Nyt se luojan kiitos tapahtui yöllä. Ja näin ei käynyt. Sitten nämä ikääntyneet laitokset, onko Pohjanmeri turvallinen? Kiitos tästä. Katsotaan tätä Japanin tilannetta todella ja tähän täytyy palata ehkä myös viiden vuoden kuluttua sitten ja katsoa, että ovatko parhaat käytänteet toteutuneet. Muutamia vuosia sitten jo puututtiin laitteiston ikääntymiseen. Asiat ovat liikkuneet jäsenvaltioissa ja nyt varmasti voimme katsoa, että, että ovatko parhaat käytänteet toteutuneet. Paljon hyviä innovaatioita on syntynyt ja ne ovat mahdollistaneet sen, että tietyt ongelmat on voitu ratkaista, joita ei olisi 20 vuotta sitten voitu ratkaista, ja siksi näiden tiettyjen lauttojen elinikää on voitu pidentää. Mutta luonnollisesti turvallisuutta täytyy katsoa. Juu, siinä se. Kiitos. Paljon tässä on tehtävää. Tämä on hyvin tärkeä. Kiitos. Minä kiitän teitä. Ja nyt seuraava esityslistan kohta. Niin, ei kun määräaikoja ei olekaan, ei. Energiamarkkinoiden integriteetti ja avoimuus, kollega Markkaakis meille nyt opettaa, miten lyhyesti ja ytimekkäästi voidaan esittää näitä tärkeitä asioita. Kiitos puheenjohtaja, kyllä. Nyt puhutaan siis energiamarkkinoiden integriteetistä ja avoimuudesta. Kyse on komission ehdotuksesta alakohtaiseksi sääntelyksi rahoitusmarkkinauudistuksen puitteissa – Market Abuse-direktiivin eh, MATin eh, esittelijä Robert Goebbels on seurannamme tänään vuonna 2003 hän jo alkoi kysyä, miten esimerkiksi sisäpiirikauppakysymykset, markkina-aseman vaarin, väärinkäyttökysymykset voidaan käsitellä markkinavälineiden puitteissa. Nyt ollaan jo pidemmällä Tiedetään, että suuri uudistus on, muutos on käynnissä, esimerkiksi MIFITin, EMIRin osalla, kohdalla, mutta myös energia-alalla on tuottajia ja kauppiaita, jotka kaipaavat alakohtaista sääntelyä. Tämä ehdotus meille on nyt annettu. Ehdotus ö, palaa hyvin pitkälti siihen, mitä vuonna 2003 herra Goebbels ehdotti. Tosin sitä on nyt sopeutettu energiakaupan rahoitusrakenteisiin. Mihin tätä tarvitaan ja mistä tässä on kyse? Tätä tarvitaan, koska energiakauppa tapahtuu ennen kaikkea johdannaisten ja muiden välineiden kautta. Eli hinta pitkällä aikavälillä näin varmistetaan, mutta mutta emme me voi energiakauppiaita kohdella samoin kuin pankkeja esimerkiksi Mifitin ja Emerin osalla. Haluamme, että pankit hankkivat takuunsa itse, mutta energiayrityksiltä tätä emme voi vaatia. Kuitenkin suuri osa näistä transaktioista tapahtuu pörssien ulkopuolella. O OTC, over the counter, tiskin yli kauppaa internetissä, mutta myös ihan puhelimessa kauppialta toiselle. Ja tällöin tällöin äh, todella äh, väärinkäytökset myös ovat mahdollisia ja direktiivin kautta halutaan sähkö- ja kaasu saada tällaisen markkina-avoimuusviranomaisen alaisuuteen. Tämähän viranomainen Agency for Cooperation for Energy Regulators, energiasääntelyviranomaisten yhteistoimisto, joka toimii Ljubljanassa, aloitti toimintansa noin kaksi viikkoa sitten. Ja kun tämä tästä lainsäädäntöaloitteesta tulee todellisuutta, se alkaa myös kerätä tietoja erityisesti transaktioista, niistä transaktioista, jotka toteutuvat pörssin ulkopuolella. Hyvä niin. On kuitenkin joitain jäsenvaltioita, esimerkiksi arvoisan puheenjohtajan jäsenvaltio, jonka itsekin tunnen parhaiten, joka koalitio, hallituskoalitiosopimuksessaan päätti luoda oman markkina-avoimuusmekanismin. Ja tästä tämä kenkä puristaa. Jos me haluamme luoda tämän instrumentin, tämän välineen. Meidän on oltava varmoja siitä, että kaikki toimittavat tietoja kaasusta ja sähköstä tälle yhteiselle viranomaiselle. Meidän tulee keskustella myös hiilidioksidista, koska sillä on oma kauppansa, nämä hiilidioksidisertifikaatit, ja on lähes mahdollisuutta, mahdotonta jättää eh, hiilidioksidia. Ähm, tai irrottaa se äh, sähköstä ja kaasusta. Siksi ensimmäinen vetomukseni olisikin, että hiilidioksidikauppa otettaisiin tähän mukaan, koska muuta tässä ei ole mitään järkeä. Voin ymmärtää, että hiili, maa, öljy vaativat ja seuraavat ähm, maailmanlaajuisia sääntöjä ja niitä, niiden kauppaa käydään lähellä maailmanmarkkinoilla, mutta en ymmärrä, miksi meidän täytyisi irrottaa Ähm, hiilidioksidi äh, tästä ehdotuksesta vain siitä syystä, että tässä on kaksi eri komission jäsentä, kaksi eri salkkua, Hedegaard ja Oettinger. Sitten itse menettelystä. Minulla ei puheenjohtaja ole mitään sitä vastaan, jos äh, äh, Saksan markkina-avoimuusviranomainen on mukana tässä toiminnassa, mutta ennen kaikkea nämä ilmoitukset tulisi toimittaa Ljubljanan uudelle viranomaiselle ja tämä pitäisi olla ihan yhdensuuntainen työ, äh, tie. Ja kun nyt ajatellaan sääntelyviranomaista, eh, me olemme sen nyt luoneet ja hyvä, jos tähän lainsäädäntöön todella kirjataan, että sääntelyviranomaista eh, on tiedotettava siinä tapauksessa, että väärinkäytöksiä markkinoilla tapahtuu. Jäsenvaltio sitten päättää, miten toimia, mutta kyllä sääntelyviranomaisen tämä tieto täytyy saada. Tietyissä jäsenvaltioissa esimerkiksi karteliviranomaiset saattavat näin ollen käynnistää toimet, koska ne ovat vastuussa tämän, näiden markkinoiden seuraamisesta, mutta ennen kaikkea sääntelyviranomainen. Ja parasta olisi tietenkin, jos kaikki kauppa käytäisiin pörssissä, sittenhän remittiä tässä muodossaan ei tarvittaisi. Tästä ei kuitenkaan voida lähteä, koska tietyillä markkinoilla 70-80 prosenttia kaikista transaktioista tapahtuu pörssin ulkopuolella. Ja siksi me todella tarvitsemme sääntelyä. No niin, jos nyt sitten äh, todetaan äh, väärinkäytös, mm, langetetaan rangaistus, niin menettelyn tulisi olla yhdenmukainen harmonisointi, koska muutenhan kävisi niin, Siis jos tulkinta on erilainen tai rangaistustasot erilaiset, niin sittenhän luonnollisesti tämä markkina väärinkäyttäjä siirtyisi siihen maahan, jossa pääsee kuin koira veräjästä, jossa rangaistusta ei joko langiteta ollenkaan tai se on hyvin lievä. Siksi meidän tulisi harmonisoida nämä rangaistukset. Ja parhaat kollegat, mitä volyymiä tässä nyt sitten tarvittaisiin, että, että käynnistäminen ylipäätään on järkevää? Kyllä meillä joku de minimis sääntö täytyisi olla, tätä komissio nyt pohtii, mutta missä tämä de minimis taso on, sitä meidän on nyt mahdotonta päättää. Tämä tulisi jättää komissiolle ehkä eh, delegoidun eh, säännöstön kautta, delegated acts mallin kautta. Mm, mielestäni meidän täytyy rajoittaa näitä komission toimia tietyille aloille, mutta tämä ala olisi kyllä nyt juuri tähän sopiva. Eli milla, mikä olisi de minimis sääntötaso ja missä tapauksessa ilmoitus täytyisi tehdä, niin tätä komission täytyisi nyt ehkä katsoa ja komissio tästä sitten päättäisi. Tämän lisäksi meidän täytyisi katsoa EUn laajuista lupa järjestelmää. Tällaista ei ole. Tietyissä jäsenvaltioissa näiden kauppiaiden on rekisteröidyttävä, toisissa taas ei. Ja neuvoston työryhmän kanssa olemme täysin samaa mieltä siitä, että tarvittaisiin EUn laajuinen lisenssijärjestelmä, lupajärjestelmä, mutta tässäkin on este, koska ei tietenkään, ei, va, va, ei este, vaan kynnys. Kaikkien pienten toimijoiden ei tarvitse ilmoittautua. Tämä olisi meidän ehdotuksemme, jota nyt varmaan tässä vielä muutetaan. No mitä tapahtuu sitten virastolle? vastaavia viranomaisia virastoja Yhdysvalloissa, ja Japanissa on. Ja tätä Euroopan virastoa varten on nyt varattu 25 henkilöstöpaikkaa, mutta tämä tuskin riittää, jos he, heidän on tarkoitus markkinoita kunnolla valvoa ja avoimuutta valvoa, niin kyllä he tarvitsisivat enemmän henkilökuntaa ja myös ehkä yhden tai ainakin kaksi muitakin yhteyspistettä, mahdollisesti Bryssel toisena, niin että ovat lähellä komissiota ja voivat tavata myös kansallisia sääntelijöitä, ergekiä, jotka tapaavat täällä Brysselissä. Virastoistahan meillä on sellainen kokemus, että kaikkein parhaimmat asiantuntijat eivät suostu lähtemään esimerkiksi Ljubljanaan, vaan esimerkiksi Brysseliin varmasti. No, Luxemburgkin ihan hyvä ehdotus. Ljubljanahan on aivan ihana paikka, mutta usein näihin hajautettuihin paikkoihin liittyy se ongelma, että esimerkiksi ei ole kansainvälisiä kouluja ja niin edelleen, eli ihmiset eivät sinne suostu lähtemään töihin. Robert Goebbels on tämän tekstin oikeastaan kirjoittanut, tämähän nyt on melkein ollut copy-paste tämä ehdotus Köbesin tuolloisesta ehdotuksesta. Ja joskus tämä kauppa on tällaisenaan mahdotonta ja meidän tulisi tehdä selkeä ero sähkö- ja kaasumarkkinoiden välillä, koska mekanismit ovat erilaisia ja ne täytyisi kyllä selvittää. Tämän lisäksi täytyisi tehdä ero näiden äh, ilmoitusten suhteen kyse ei ole eh, henkilöiden ilmoituksista, kyse on transaktioilmoituksista ja sitten kaiken näköiset porsan tässä näiden eri ehdotusten, eri sääntöjen välillä täytyy kyllä saada tukittua. Eli Ljubljanan virasto ja sitten ESMA, josta päätettiin joitain viikkoja sitten, European Securities and Markets Authority, ja siksi olen Köpersin, mutta myös Vobodan ja Turmesin kanssa, jotka ovat ottaneet minun yhteyttä ihan samaa mieltä ja tulen tekemään yhteistyötä muidenkin kanssa ja olen kiitollinen yhteistyöstä tähän asti. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Halusin tässä vain varmistaa, että myös kollegat saavat puheenvuoron, että voivat antaa teille hyviä neuvoja. Svoboda. Kiitoksia. Yritän puhua lyhyesti, koska olen tässä hyvin pitkälti samaa mieltä esittelijän kanssa. On hyvin tärkeää, että saadaan alakohtainen sääntely ja että pidetään todella tästä tiukasti kiinni. Kyse on muustakin kuin pörssikaupasta ja olen samaa mieltä siitä, että hiilidioksidikauppa tulisi saada tähän mukaan, koska jos katsoo joitain kauppiaita, niin kaikki tapahtuu saman tiskin yli, eli kyllä näitä olisi järkevää yhdistää. Kyllä vakavasti otettavat kauppiaat haluavat sääntelyä ja hyvin tärkeää on myös tämä tietokysymys. Tarvitsisimme eh, selkeitä keskustelukumppaneita vasta pareja. Muuten eh, on erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia tietoja ja tämä ei olisi kyllä toivottavaa. Se, mitä Hatsimar Kaakkis sanoi liittyen näihin määritelmiin, emme me voi kyllä tässä mielestäni luottaa yksin omaan delegoituihin säädöksiin. Eli kun nyt esimerkkinä esimerkiksi täytyisi sulkea joku voimalaitos, niin Onko esimerkiksi tässä mahdollisuus sisäpiirikauppaan, koska joku jo tietää, että voimalaitos tullaan sulkemaan ja niin edelleen? Nämä asiat täytyy kyllä selvittää, että mikä kaikki kauppa täytyy kieltää. Ja sitten vielä korostaisin lopuksi sitä, että kyse on hyvin selkeästä tilanteesta, mitä tulee kansallisiin viranomaisiin ja myös rangaistuksiin. Jotkut jäsenvaltiot eivät saa olla löyhäkätisempiä rangaistusten suhteen kuin muut. Muutenhan toiminta siirtyy sinne, mutta nämä ovat pieniä yksityiskohtia. Aivan varmasti saamme aikaan yhteisen ehdotuksen, yhteisen mietinnön. Kiitos. Ja kollega Görg. Kiitoksia sitten kollega Görg. Szót elnök úr. Engedje meg, hogy azzal a Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensiksi aloittaa ajatuksesta, josta olen aikaisemminkin edellisessä puheenvuorossani puhunut. Euroopan energiapolitiikka ei tarvitse uusia säädöksiä, vaan on täytäntöönpantava jo olemassa olevia säädöksiä ja samalla keskityttävä uuteen infrastruktuuriin. Vasta tämän jälkeen tarvitaan uusia säädöksiä. Mitä sitten tulee tähän aiheeseen, josta nyt puhumme? Poikkeushan vahvistaa säännön. Kun puhutaan siirroista, samalla on puhuttava toisen, kolmannen energiapaketin täytäntöpanosta ja uusien infrastruktuurien luomisesta. Olen myös yhtä mieltä siitä, että tarvitaan yhteisön tason lainsäädäntöä. Kansallisella tasolla tätä ei voida tehdä. En ole yhtä mieltä siitä, että tarvitaisiin erityislainsäädäntöä energiamarkkinoita varten niin yleisempää lainsäädäntöä ei tähän tarvita. Tarvitaan siis erityisempää lainsäädäntöä, olen tästä yhtä mieltä. Tämä on mielestäni hyvin laadukas teksti. Ja kun tilanne on nyt kriisin heikentämä, tämän avulla voimme päästä mahdollisimman pian konsensukseen, ehkä jopa ensimmäisessä käsittelyssä. Meidän on kuitenkin pidettävä silloin tietyt kysymykset ja päästävä konsensukseen erityisesti niissä asioissa, jotka esittelijä on jo maininnut. Haluaisin viitata tässä neljään kohtaan. Ensinnäkin, kenelle markkinatoimijoiden on tehtävä tiliä? Ja toisekseen, mitä tietoja niiden on annettava? Kolmas kysymys koskee tietosuojaa. Ja neljäs asia ovat sanktiot. Tässä siis otsikot. Nyt haluan viitata lyhyesti näihin neljään otsikkoon ja kohtaan. Ennen, ensinnäkin kenelle markkinatoimijoiden olisi tehtävä tiliä? Tiedän, että tässä on erilaisia näkemyksiä neuvostosuhteen. Täällä puhutaan kansallisista sääntelijöistä, mutta kansallisten viranomaisten pitäisi saada tiedot käyttöönsä. Tämä on kyllä totta, mutta minusta olisi aivan luonnollista, että sen lisäksi, että kansallisille viranomaisille toimitetaan tietoja, ne voisivat myös pyytää lisää tietoja mark- markkinatoimijoilta. Meillä on Ljubljanassa keskus, enkä nyt tiedä voidaanko jo nyt määritellä, mil, minkä laatuista työtä keskus tekee mihin se sijoittuu, mihin Euroopan unionin maahan. Nämä ovat toisia ongelmia, mutta niistä on jossakin vaiheessa puhuttava. Sitten toinen kohta tiedoista. Minkä tyyppisiä tietoja olisi toimitettava? Komissio ehdottaa delegoituja säädöksiä Näissä tapauksissa ei olisi mitään ongelmaa, mikäli komissio ottaa huomioon myös sen, että parlamentin on saatava yksityiskohtaiset tiedot myöskin käyttöönsä. On myös tärkeää välittää yksityiskohtaiset tiedot eteenpäin. Tarvitaan tasapaino transaktioiden kustannusten ja saatavien hyötyjen välillä. Tiedot on toimitettava vahvistetuissa määräajoissa. Jos nämä näkökohdat otetaan huomioon, niin siinä tapauksessa meillä on hyvä siirtojärjestelmä. Sitten kolmas kohta, tietojen suoja, luottamuksellisuus. Puhumme tässä tiedoista, jotka ovat kaupallisesti arkaluontoisia – mikäli tiedot pääsevät kilpailijoiden käsiin, ne saattavat vähentää toimijoiden halukkuutta toimittaa tietoja markkinoilta, ja tämän tietenkin haluamme välttää. Meidän on taattava tietojen luottamuksellisuus kaikissa olosuhteissa. Sitten neljäs kohta, johon viittasin, koskee sanktioita, seuraamuksia. Ymmärrän, että tässä on huolta, koska seuraamukset voivat aiheuttaa sen, että yritykset toimivat siellä, missä seuraamukset ovat pienempiä ymmärrettävän huolen, mutta on myös kunnioitettava jäsenvaltioiden suverenisuutta, kun ne määrittävät seuraamuksien koon. Tietenkin konsensuksen pohjalta voisimme tehdä huomiota tähän komission asiakirjaan. Tässä on tärkeimmät asiat, mutta meillä on vielä aikaa keskustella mietinnöstä ja mikäli pääsemme yksimielisyyteen, niin luulenpa, että voimme päästä sopimuksen ensimmäisessä käsittelyssä. Se myöskin rauhoittaisi markkinoita, mutta joka tapauksessa toivotan hyvää työtä esittelijälle. No niin, nyt meillä on kahdeksan puheenvuoropyyntöä, eikä kovinkaan monta minuuttia aikaa. Ensin äh, Klebers. Kiitoksia herra puheenjohtaja hyvin nopeasti. Olen esittelijä äh, Ekon valiokunnassa ja olen saanut mietintöni tässä asiassa valmiiksi. Minä olen pyrkinyt varmistamaan, että valiokuntani antaisi mielipiteensä mahdollisimman nopeasti niin, että sitä voitaisiin käyttää ja että Makakis voisi käyttää sitä, luotan hänen täysin. Muutamia huomioita Kuten Mäkäkis on sanonut, 80 prosenttia sopimuksista on sellaisia, että ne täytyy kattaa, muuten tämä toiminta ei ole ollenkaan hyödyllistä. On tarpeen antaa mahdollisuuksia. Olen tässä samaa mieltä, ellei mahdollisuuksia ei ole. Kaikki toimeenpiteet ovat uhanalaisia. Valiokunta on jo ennakoinut tässä niitä tarkistuksia, joita tehtäisiin. Ja tämä aiheuttaa teoriassa ongelman, mutta käytännössä jos parlamentti hyväksyy nyt nämä esitykset, ja jos ne nyt sitten markkinadirektiivin yhteydessä hylätään, meidän täytyy valvoa, että nämä kaksi tekstiä ovat sitten samoilla linjoilla. Olen samaa mieltä ja olen tehnyt tässä huomautuksen näihin de minimis-sääntöihin liittyen. Meidän täytyy keskittyä suuriin transaktioihin ja aina määritellä sellainen taso, joka on hyödyllinen, emmekä voi tehdä tätä määrittelyä, mutta kun delegaatioiden kautta, mutta parlamentin pitäisi valvoa sitä. Sen tarvitsisimme tehokkaita sanktioita. Kollega, joka puhui juuri ennen minua, sanoi, että muuten meillä on riski että tietyt toimijat sijoittuvat sellaisiin maihin, joissa sanktiot ovat pienempiä. Näin ei voida toimia. Tässä täytyy toimia reilusti myöskin sanktioiden suhteen. Ja täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että kansallisella tasollahan sanktiot määritellään aina. Sanktioiden pitäisi olla suhteellisia ja oikean tasoisia jotta järjestelmä toimisi. Nyt viimeinen huomautus Shatsimakiksen mietintöön. Tuen täysin tätä ehdotusta, jonka olette tehneet, sillä olemme havainneet, että hiilidioksidimarkkinoilla on jo ollut tällaisia rikoksia, jotka on saatu päivänvalon. Onneksi toisia ehkä on olemassa. Ja kun ajatellaan hiilidioksidikauppaa, pitää myöskin ottaa huomioon tässä mahdolliset rikkomukset ja sisäpiiririkokset näillä markkinoilla. Kiitoksia. Rouva uh, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin uh, Olisin halunnut sanoa juuri samat sanat kuin herra Goebbels juuri sanoi näistä mm, päästökaupoista tässä välitettävästi on havaittu informaatiorikoksia ja meidän on vedettävä tästä johtopäätökset. On myös aivan välttämätöntä, että meillä olisi täysin avoimet energiamarkkinat. Haluan sanoa tämän koska meidän kansalaisemme eivät ymmärrä, mitä tapahtuu. He vain näkevät, että hinnat nousevat ja he tietävät, että laskujen maksaminen on entistäkin hankalampaa. On jopa vaarana, että kansalaiset suistuvat energiaköyhyyteen. Kolmas osa joidenkin perheiden tuloista menee energialaskujen maksamiseen. Joten olisi hyvä, että kaikki ymmärtäisivät, että millä tavalla energian hinnat on laskettu. Sitten vielä viimeinen asia, joka halusin sanoa, se koskee arvonlisäveroa. Se vaihtelee maasta toiseen ja tuotteesta toiseen energia-alalla. Mielestäni myös ALV vaikuttaa loppukäyttäjän maksamaan hintaan merkittävästi. Kiitos. Paul Rybisch. Kiitoksia sitten Paul Rybisch. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi kohtaa. Amerikassa on onnistuttu erottamaan maaöljyn äh, fyysinen kauppa ja transaktiokauppa toisistaan. Eli äh, todella on voitu nähdä, mikä on paperiöljyä ja mikä on todellista öljyä. Mielestäni olisi hyvä saada tällainen aika myös Euroopassa. Toiseksi hiilidioksidikaupassa on selvästi osoitettava, paljon, minkälaisia määriä on todella olemassa ja minkälaisia määriä minkälaista määrästä käydään kauppaa markkinoilla. Japanissa esimerkiksi voidaan nyt nähdä, että hiilidioksidihinnat ovat suhteettomasti nousseet ja täytyykin kysyä, että mitä tämä kriisi tarkoittaa esimerkiksi Euroopalle. Esimerkiksi Saksassa nyt lukuisien ydinvoimaloiden äh, kohtaloista keskustellaan, pidennetäänkö niiden käyttöikää vai ei, joten näitä tavoitteita täytyy kyllä katsoa. Avoimuus äh, rahoitusmarkkinoilla, tietenkin tätä avoimuutta voidaan saada myös transaktiomaksun niin kutsutun veron kautta, jos se on joku promi, promille, niin ää, äh, äh, myös tilastollisesti se olisi näin mahdollinen. Kiitoksia sitten kollega Tosnoski. Pane předsedo, také velmi, velmi stručně rychle, eh, protože jsme v časovém tlaku. Kiitoksia Eh, jsem, že pan Hatsimarkakis se chopil tak složit. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että herra Hatsimarkakis eh, käsitteli tätä vaikeaa asiaa näin hyvin. Se on melko monimutkainen asia mielestäni. Hän sanoi, että tässä toiminnan pitää olla heterogeenista ja eri jäsenmaissa toiminta on ollut hyvin erilaista ja säännöt ovat olleet hyvin erilaisia, eli uskon, että syy sille, miksi meidän pitäisi saada aikaan yhtenäisiä sääntöjä kansallisille säätelijöille on juuri tämä. Meidän pitää varmistaa, että vertailukohteita on olemassa ja tässä tieto, jota käsitellään, on hyvin arkaluontoista. Meidän pitää saada aikaan selviä sääntöjä siitä tiedosta, minkä pitää olla saatavilla. Tämä on erittäin tärkeä asia tällä hetkellä. Jäsenmaat joutuvat aluksi panemaan toimeen hyvin selkeitä sääntöjä, ja sen jälkeen voimme keskustella sitä, kuinka voimme siirtyä eteenpäin. Mielestäni on suuri ja eroja olemassa eri jäsenmaiden välillä – ja on myös suuria eroja niissä huolissa, joita eri ähm, jäsenmaissa on, mitä tulee tiedon väärinkäyttöön. On myöskin tietoja, että korruptiota on äh, esiintynyt jäsenmaissa ja painostus on suurta, joten olen ähm, valmis tekemään yhteistyötä esittelijän kanssa ja olen hyvin tyytyväinen, että käsittelemme tätä asiaa tänään. Kiitos. Haluaako komissio puhua? Jos haluatte, niin lyhyesti. Uh, thank you very much uh, for the opportunity. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Kiitoksia, että olette ottaneet tämän tärkeän asian esiin uh, näin suurella omistuneisuudella. Olemme nähneet, että tämä on herättänyt keskustelua, joka näyttää meille oikean tien ja osoittaa, että asia on hyvin ymmärretty. Olemme saaneet keskustella eräiden jäsenten kanssa – täällä ja olemme ottaneet ylös heidän mielipiteensä jo. Ja monista asioista on jo keskusteltu neuvoston työryhmissä, eli olemme melko varmoja siitä, että asiat, jotka olette ottaneet esiin, voidaan ratkaista tavalla tai toisella. Jotkut niistä on jo käsitelty haluaisin käyttää tämän mahdollisuuden tarjota teille kahden keskisiä tapaamisia ja kokouksia niin paljon kuin tarvitaan. Olemme hyvin valmiita antamaan lisäselvennyksiä, jos on tarpeen. Kiitoksia. Kiitos ja lopuksi Hatsi Markaakis. Kiitos kaikille kollegoille, kiitos hyväksynnästä esimerkiksi tämän hiilidioksidiehdotukseni suhteen, yhdenmukaiset rangaistukset. Tästä täytyy tehdä yhteistyötä neuvoston kanssa ja tämä yhteistyö on jo käynnistynyt ja neuvoston työryhmän aivan niin kuin komissionkin kanssa. Yhteistyö on ollut erittäin hedelmällistä ja tapaamiset erittäin myönteisiä. Minä uskon, että tämä voidaan saada läpi ensimmäisessä käsittelyssä ja aikataulusta toteaisin, että on aivan totta, että Puolan puheenjohtajakaudella toisella vuosipuoliskolla siis äh, on kyllä hyvin paljon asioita pöydällä. Ja remit voitaisiin ehkä hoitaa vielä tässä Unkarin puheenjohtajakaudella ja siksi kollega Georgkin tässä nyt äh, korosti ensimmäisen käsittelyn päätöksen merkitystä. Kyllä minä uskon, että se on mahdollista. Asia on tekninen, mutta koska olemme pitkälti samoilla linjoilla, se on mahdollista. Itse olen valmis ensimmäisen käsittelyn sopimukseen ensi viikolla. Mietintöluonnokseni luonnokseni tulee olemaan valmis sitä seuraavalla viikolla kaikkien käytettävissä ja huhtikuun lopussa 19. päivä lienee määräaikatarkistuksillenne ja jos kaikki menee hyvin, niin 26. toukokuuta voimme hyväksyä remitin täällä valiokunnassa puheenjohtaja. Kiitoksia ja kiitos erityisesti siitä, että puhutte lyhyesti. Kiitos kaikille kollegoille. Erityisesti kiitän luonnollisesti tulkkejamme ja kääntäjiä, jotka ovat meitä auttaneet, että saimme hiukan lisäaikaa ja muistutan vielä huomisesta kuulemistilaisuudesta 9-12.30. Seuraava kokous 31.3. Mukavaa päivää.